Buongiorno a tutti. Possiamo prendere po- No niin, hyvää huomenta kaikille. Käykähän paikoille, ne voidaan käynnistellä kokousta. Meillä on aika tiukka aikataulu tänäänkin, koska nyt tässä on kuulemistilaisuus ja sitten komission Oettingerkin on tulossa. Eli näistä aikarajoista on pidettävä kiinni keskustelu, jonka tänään täällä käymme, on varsin tärkeä koskien PK-yrityksiä. Valiokuntaammehan kovastikin käsittelee PK-yrityksiin liittyviä kysymyksiä ja tiedämme, mikä niiden tilanne tänä päivänä on. Ja niinpä aamupäivän aikana käymme hyödyllistä syventävää keskustelua ja siitä on hyötyä myöskin kollega Rubinille. Antaisin saman tien eh, kymmenen vuoden minuutin puheenvuoron. Alexander Laulle, joka on eh, Saksan Bayerin eh, kauppakamarin johdossa. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich spreche auf Deutsch. Ähm, sehr geehrte Damen und Herren. Kiitos puheenjohtaja. Arvon jäsenet, minulla tässä kello on edessäni ja pyrinkin pitämään kiinni 10 minuutin puheajasta. Lähden liikkeelle käytännön kysymyksistä. Bayerissa toimiva Enterprise Europe Network, EEN, Ja tässä tarvitaan tiettyjä virstanpylväitä, jos halutaan parantaa EUn kilpailukykyä, varsinkin kun ajatellaan eh, tätä budjettikriisiä ja nimenomaan PK-yritysten roolia on tarkasteltava. Ja tässä on kaksi tärkeää ohjelmaa Horizon 2020 ja tätä päivää ajatellen kosmeohjelma, se on tätäkin tärkeämpi. Airin verkosto, jossa on kymmenen kumppania mukana, näistä kymmenen kauppa, kuusi kauppakamaria ja kolme sitten ylipäätään eh, tutkimuksen ja innovaatioiden alalta. Tutkinnasta ja innovaatiosta paljon puhutaan ja tässä pyritään nimenomaan yhdessä tukemaan yrityksiä. ja vuodesta 2014 alkaen tai verkoston osalta vuodesta 2015 pyritään etenemään näissä kysymyksissä. Kun puhutaan verkoston palveluista, niitä on kahdenlaisia. Ensinnäkin tutkimus ja innovaatio ja toisaalta kansainvälistämiseen liittyvät kysymykset. Innovatiivisemmat yritykset ovat myös aktiivisia kansainvälisesti. EN Bayern on tunnustettu sikälikin, että pelkästään yritykset eivät pidä sitä tärkeänä, vaan myöskin hallinnon ja politiikan puolella se tunnetaan. Ja niinpä 18 innovaatioklusteria on alueellamme ja teemme näiden kanssa läheistä yhteistyötä. Ja kansainvälistymiskysymykset ovat aina näidenkin klustereiden yhteydessä esillä ja Bayerissa tehdään oikein hyvää yhteistyötä kaikkien uusienkin kumppaneiden kanssa. Ja kun tulevista hankkeista puhutaan, niin Horizon 2020 ohjelmat tulevat ilman muuta kyseeseen, mutta PK-yritysten teknologiasiirrosta puhuttaessa kosmeohjelma säilyy tärkeänä jatkossakin. Ja Tärkeää on, että mitään hankauspintaa ei synny tässä, mitä tulee toimivaltuuksiin. Ja täytäntöönpano erot. Meillä ei ole varaa tämän tyyppisiin, kun tarkastelemme asioita VK-yritysten kannalta. Kumppanit ja yritykset eivät aina tiedä, jos hallintotoimet hoidetaan ja rahoitetaan eri lähteistä, kenen puoleen kulloinkin olisi syytä kääntyä. Ja onkin vältyttävä tällaisilta epäselvyyksiltä tulevaisuudessa, koska PK-tuessa erittäin tärkeää on se, että resurssit hyödynnetään tehokkaasti Eli mistään pelkistä poliittista, kaunista sanoista ei saa olla kyse. Ja budjetointikysymykset näin ollen ovatkin tärkeitä. 0,24 prosenttia MFFssä, kun puhutaan kosmeen toimista. Tämä on vähän kyseenalainen luku. Ja jos tässä huomioidaan ENN eh, ohjelmat, niin tällöin päädytään lukuun 0,04 prosenttia. Ja tällöin tietysti kysyä voi, onko tällöin kyse enää eh, kunnollisesta pk-yritysten tukemisesta. Ja sitten kun tarkastellaan erilaisia eh, rahoitustoimia ja mahdollisuuksia pk-yrityksille, niin tulevaisuuden tärkeitä tehtäviä on olemassa. Esimerkiksi Eurosanat kattojärjestömme on tätä asiaa tarkastellut ja yksityiskohtaisemman raportin tästä aiheesta laatinut. Kuitenkin on tärkeää, että erilaiset alueelliset toimet. Huomioidaan esimerkiksi ka- kauppakamarit järjestävät erilaisia pyöreänpäivän tapaamisia ja jatkossakin eh, tämän tulee voida olla yksi ydintoimia. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä ei jatkossakaan saa Brysselistä käden hoitaa. Ja sitten luototuskysymykset. Myöskin tärkeä kysymys. Tässä on myöskin mentävä yksityiskohtaisempaan tarkasteluun, sillä kaikki kumppanit, jotka tukevat PK-yrityksiä, eivät suinkaan ole pankkeja, eivätkä voi näin ollen tämän tyyppisiä välineitä hoitaa. On katsottava, miten esimerkiksi EN-verkostoa voidaan jatkossa tukea. Ja kun tarkastellaan siirtymätilanteita, tämä on varsin hankala, herkkä luontoinen kysymys, eikä liity pelkästään rahoituksellisiin kysymyksiin, vaan nimenomaan luottamus on tärkeä tekijä näissä asioissa. Ja tästä tähän on kiinnittävä jatkossakin huomiota. Ja sitten kansainvälistämiskysymykset, innovaatio, tutkimus ovat tärkeitä, mutta ENS tärkeänä pilarina nähdään myös nämä kansainvälistämiskysymykset ja EU-sisämarkkinat tietysti ovat tärkein markkina-alue. Määritelmän mukaan tällöin ei puhuta ulkomaista, mutta kyllä kuitenkin PK-yrityksistä ja omista yrityksistä puhuttaessa. Tai erilainen yritys esimerkiksi voi toimia Itävallassa, mutta joskus esteet ovat hankalia, hankalampia jopa, jos mennään ihan naapurimaahan kuin jos viedään tuotteita kauemmas vaikkapa kolmansien maiden markkinoille. Ja myöskin toimivaltuuskysymykset tässä tulevat uudelleen esiin, eli kuka tekee mitäkin, ettei mitään turhia ylimääräisiä lisärakenteita luoda, jotka hankalaittavat kilpailukykytilannetta. Eli olemassa olevat rakenteet tulee voida hyödyntää, ja tämä on tärkeä tehtävä, jota emme saa unohtaa. Myös eri kielijärjestelyt tässä on huomioitava puhuttaessa pääosastoista. EN on yksi tärkeimmistä rakenteista PK-tuesta puhuttaessa nimenomaan siksi, että se toimii ruohonjuuritasolla yhteydessä yrityksiin suoraan, ja näin tulee ollakin kun esimerkiksi kansainvälistetään yrityksiä, niin Tällöin yritykset tarvitsevat apua, tukea, neuvoa ja myös yrityksen sisäistä neuvonantoa tarvitaan ja me myös siihen kiinnitämme huomiota. Impact Assessments on yksi ala avainsanoista kuin myöskin vaikutusindikaattorit on toinen tärkeä avainkäsite. Ja monesti näihin kumppanuussopimusten ulkoisiin muotoihin kiinnitetään ehkä vähän liikaakin huomiota. Voisi olla ehkä parempi tarkastella todellisia lukuja, jotka saadaan eh, käytännön kautta. Eli nämä kumppanuussopimukset eivät sinällään indikaattoriksi riitä. Tietysti hyväkin kokemusta on saatu. Esimerkiksi kun tarkastellaan uusinta sopimuskautta 2013-2014, toivoisimme, että nämä seikat voidaan uudessa verkostossa huomioida, mitä tältä kaudelta saadaan. Ja PK-yritykset toivovat, että asiat hoidettaisiin mahdollisimman yksinkertaisesti, eikä tämä koske pelkästään ulkomaankauppaa, vaan ihan hallintoakin käytännön kannalta. No, toivottavasti tässä nyt en kovasti ylittänyt puheaikaani. Aiheet, joita täällä tänään käsitellään, ovat tärkeitä toisiinsa linkittyviä. Kiitos teille kaikille tarkkaavaisuudestanne ja mielellään käyn kanssanne keskustelua aiheesta. Kosme-ohjelma tiimoilta on myös laadittu tilanneraportti. Toivottavasti se on täällä saatavilla. Ja tämä oma esitykseni on myöskin mahdollista saada sihteeristön kautta. Kiitos teille kaikille. Grazie per l'intervento e grazie kiitos. Ja kiitos, että noin erinomaisesti pitäydyitte myös annetussa puheajassa. Alessandro Spada seuraavana. No, eh, puheenjohtaja Milanon kauppakamarista. Olkaa hyvä. Olen Novapin puheenjohtaja ja Milanin, Milanon kauppakamarin puheenjohtaja mutta en tässä niinkään näissä nimissä puhu, vaan olen itse myöskin yrittäjä, metallialan yrityksen yrittäjä Milanossa ja nyt sitten tässä esityksessäni huomioin näitä käytännönkin kokemuksia yrittäjänä. Milanon kauppakamarin äh, tilanne sopii oikein hyvin äh, kuvaan, kun puhutaan tästä tutkimusyksiköstä ja tätä halusin tässä heti painottaa. Ja kosme ohjelmaa mekin pidämme erittäin tärkeänä. Se lisää äh, pk-yritysten kilpailukykyisyyttä, mutta jos siihen todella yritään kunnolla – niin on kiinnitettävä huomiota myöskin budjettikysymyksiin riittävästi. Esitetty talousarvio meidän mielestämme ei tunnu riittävältä, kun ajatellaan näinkin kunnianhimoisia hankkeita. PK-yritysten tilanne kilpailukyvyn kannalta nykyisellä on varsin hankala, koska asiasta tulee kovia paineita. Ja siksi tarvitaan tällaisia tukiohjelmia. Ja rahoituksessa on pyrittävä selkeyteen ja parempaan saatavuuteen ja on katsottava myöskin, minkä tyyppistä tukea voidaan mahdollistaa. Ja PK-yrityksistä puhuttaessa on muistettava, että suurin osa on pieniä mikroyrityksiä, joissa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää. Alueita itse edustan, eli Milanon suuralue. 93 prosenttia yrityksistä on sellaisia, että työntekijöitä on vähemmän kuin kymmenen ja ymmärtää, että tällaisilla yrityksillä on ihan omanlaisensa ongelmat. Nyt tilanne on hankala, eh, kun eh, yhteydet pankkeihin ovat hankaloituneet ja onkin tärkeää, että eh, tässä EUn rooli nostetaan paremmin esiin. Monissa ohjelmissa EU-rahoitusta on esitetty, mutta pankit eivät silti suurta kiinnostusta esitä, eli tarvitaan jonkinlaista synergistä, synergeettistä toimintaa. PK-yritysmääritelmästä hieman. Itse edustan tällaista metallialan yritystä. Eli tase ei voi yrittää 50 miljoonaa työntekijän lukumäärä 250. Tällä tavalla määritellään PK-yritys. Kuitenkin viimeisten 20 vuoden aikana raaka-ainekustannukset ovat kolminkertaistuneet. Ja tämä Työntekijämäärävaatimus PK-yrityksestä puhuttaessa ei oikein enää vastaa suoraan tätä 50 miljoonan tasevaatimusta. Eli todellisuus näyttää hieman toisenlaiselta. Meidänkin tapauksessanne puhe on 70 miljoonasta eurosta mutta tämä johtuu nimenomaan raaka-ainekustannuksista, eikä se koske pelkästään omaa alaamme, vaan monia muitakin tuottavia sektoreita. Tarvittaisiin näin ollen eh, ehkä eh, tärkeänä uutta määritelmää PK-yrityksestä. Ja mitä on tehtävä siis? Uusi määritelmä, parempi määritelmä tarvittaisiin sellainen, että se toimii ja toisaalta on pystyttävä kunnolla tukemaan mikroyrityksiä. Tähän ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Ja olisi hyvä, hyödynnettäisiin erilaisia yritysverkostoja paremmin tai voitaisiin PK- ja erityisesti mikroyritykset saada mukaan erilaisiin hankkeisiin. Nostaisin tässä esimerkinomaisesti esille hankkeen Industria 2015, eli teollisuus 2015 hanke muutaman vuoden takaa Italiassa. Siinä oli mukana eh, isoja yrityksiä, pk-yrityksiä, mikroyrityksiä, tutkimuskeskuksia ja myöskin yliopistot olivat hankkeessa mukana. Tämän tyyppiset hankkeet voisivat olla hyviä ja niitä kannattaisi esittää koska siinä voidaan hyödyntää hyvin investointeja, koska kaikki mitä investoidaan tutkimukseen voidaan sitten myöskin tuotantopuolella hyödyntää myöhemmässä vaiheessa, eli ihan eh, eh, reaalitodellisuudessa. Sitten kauppakamarin merkitys ENN ohjelman yhteydessä – 20 miljoonaa eh, osallistujaa on saatu. Ja 20 000 eh, eh, on ollut mukana sitten myöskin seurantamenettelyissä. Ja poliittista ohjausta kannattaisi ehkä hieman vahvistaa. Olisi hyvä toimia siten, että saataisiin erilaiset eh, ammattiyhdistykset myöskin mukaan tähän eh, hallinnointiohjauspuoleen. Ja tärkeänä pidämme myöskin eh, sitä, että eh, kaupalliset ja mm, tieteelliset kysymykset saadaan paremmin eh, yhteyteen keskenään. Eli tutkimuskeskukset, yliopistot tulisi saada tähän myöskin mukaan ja kaikki muut teknologisia kysymyksiä käsittelevät kumppanit. Ja niin kuin tässä jo kollegakin totesi, on tärkeää, että rahoit rahoitus kohdennetaan nimenomaan innovaatioon. Se on tärkeää, kun puhutaan yritystemme kilpailukykyisyydestä suhteessa nouseviin talouksiin, mutta on erittäin tärkeää, ettei kuitenkaan pelkästään teknologisen innovaation ja tämän tyyppisiin verkostoihin kiinnitä huomiota, vaan nähdään asia kuitenkin hieman laajemmasta vinkkelistä kuin pelkästään innovaatioiden vinkkelistä. Eli on katsottava erityyppisiä työtapoja, metodeja, jotka sitten liittyvät myöskin innovaatioon. Tällä tavalla mukaan saadaan myöskin eh, eh, yrityksiä, jotka toimivat kolmannella sektorilla. ja klusterikehitystä. Tällaisia yrityshautumoita olemme pyrkineet aina tukemaan. Design-kysymykset ovat olleet kovastikin esillä viime vuosina varsinkin Milanon alueella. Olemme tarjouskilpailuja järjestäneet ja on pyritty myöskin kannustamaan uusia sektoreita, nano- ja bioteknologisia sektoreita esimerkiksi, eli tällaista korkean eh, teknologisen tutkimuksen osaamisaluetta. Ja katsoisimme, että tässä eh, kauppakamari voi myöskin toimia eräänlaisena moottorina ja hyödyntää kosmea myöskin. Ja niin kuin jo tuossa totesin, on pystyttävä hyödyntämään verkostoja. Jos halutaan kasvuohjelmiin päästä, tarvitaan tietty kriittinen massa. Ilman sitä on varsin vaikea järjestää esimerkiksi riittävä rahoitus. Ja esimerkiksi kansainvälistämiskehitys on tärkeä. Siinä pyritään kannustamaan yrityksiä laajentamaan toimintansa oman maan rajojen ulkopuolelle. Tämän tyyppisiä kannustimia tarvitaan. Tärkeää olisi myöskin palkita vientiä. Euroopan ja jäsenmaiden kasvu öö, on mahdollistettava, mutta on suunnattava katse sinne päin, missä öö, nopea kasvu parhaillaan tapahtuu. Ja mm, se valitettavasti tapahtuu omien rajojemme ulkopuolella ja siksi on tärkeää, että me olemme tässä kehityksessä mukana. Kiitos. Kiitos ja kiitos, että piditte hyvin kiinni puheajasta myöskin. Ja sitten äh, Rubik esitteli ja seuraavana saa puheenvuoron. Äh, kolme minuuttia, olkaa hyvä, koska meillä on tässä aika tiukka aikataulu. Herra Rubik, olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitos myös alustuksista. Ne olivat molemmat hyviä ja nostivat hyvin esiin tärkeimmät seikat, eli kasvuohjelmia tarvitaan, mutta tällöin myöskin uusia puitesääntöjä tarvitaan. Ja nyt onkin tarkalla korvalla asioita seurattu, koska tässä puhuttiin rahoituksesta ja uusista rahoitusmahdollisuuksista. Toisaalta on muistettava tietyt perusperiaatteet, eli PK yrityksiltä, jos ensin ottaa pois, niin vaikea on myöhemmin antaa takaisin. Esimerkiksi eh, riskipääomarahoitus ei riitä. Meillä on sellaiset verotusjärjestelmät, että eh, se, joka haluaa saada aikaan tuloksia eh, tältä otetaan aikaisessa vaiheessa pois ja sitten myöhemmässä vaiheessa pyritään tilannetta korjaamaan. Tämä on hankala asia. Ja jos todellakin halutaan luoda uusia työpaikkoja, on tärkeää, ettei missään vaiheessa pk-yrityksiltä oteta varoja pois. Ja sitten kannattaa miettiä näitä verotuskysymyksiä, eh, millä tavalla eh, eri tuotteita verottaa ja olisi hyvä, jos verotuskysymyksistä vastaava komission jäsen katsoisi parhaita käytänteitä. Jonkinlainen tulostaulukin olisi syytä kehittää, katsoa mikä on paras tapa tukea PK-yrityksiä eh, verotuksellisesti tarkastellen. Meillä on erilaisia malleja, tällaiset free zones-mallit, eli ei yhtiöverotusta, ei tuloverotusta ja sitten eh, Tältä pohjalta on mahdollista vientiä tukea, mutta on tärkeää, että verotus otetaan pois tuotannosta, siirretään se kulutukseen. Eli CO2 ja muut kulutusverot, niihin tulisi pikemminkin panostaa. On tärkeää myöskin voida maksaa eh, hyvät palkat ja on katsottava, miten nämä EU-tukivälineet otetaan vastaan pankkisektorilla. Meidät nähdään jonkinlaisena kilpailijana pankeille, koska voimme mahdollistaa hyvin edullisia tukimuotoja ja pankit sitten tietysti myyvät eh, ihan normaaleja tuotteita ja haluavat myöskin eh, hyötyä näistä. Kun katsotaan eh, tätä pääomavaatimusta esimerkiksi pankkien osalta, eli tällaiset kilpailevat välineet eivät välttämättä kiinnosta pankkeja ja siksi on katsottava, miten toimia. Esimerkiksi Euroopassahan Euroopan parlamentti ajoi asioita sillä tavalla, että saatiin puitesopimus suurin summin osalta. Lotin eh, tällaisia eh, public-private partnership-kumppanuuksia ja katsottiin sitten, olisiko mahdollista hyödyntää muita instansseja, jotka jo ovat olemassa, saataisiin ne mukaan. Ja kolmas vaihtoehto olisi sitten ajatella tällaista PK-yritys arvopaperipörssiä, Tällöin yhdessä pankkien kanssa voitaisiin saattaa viedä pk-yritykset pörssiin. Ja näin sitten kansalaiset jotka haluavat osallistua riskiin, mutta toisaalta myöskin voittoihin, saavat tämän mahdollisuuden. Eli on olemassa tällainen eh, pörssissä toimintamalli, jossa riskit ja voitot molemmat sitten toteutuvat. Ehkä tällaiselle menettelylle tarvittaisiin jonkinlaiset selkeät yhteiset puitteet. Kiitos. Grazie. La parola. Seuraavana Kroisman, olkaa hyvä. Esittelijä, olkaa hyvä. Esitän vain muutaman kysymyksen herra Laulle. Heidän Bayerissa kerroitte hieman siitä, e, e, mikä on pk-yritysten tilanne, eli monesti niiden kynnys hakemuksen jättämiselle on melko korkea, mutta sitten kun se jossain vaiheessa kuitenkin uskalletaan tehdä, niin usein useaan otteeseen sitten yritykset osallistuvat ohjelmiin. Totesitte, että on tämä byrokraattinen kynnys ylitettävä ja kysyisin, mitä konkreettista voisitte tässä esittää ihan käytännön kokemuksenne kannalta, esimerkiksi kun puhutaan ohjelmasta, millä tavalla voitaisiin ajatella, että se olisi houkuttelevampi myös PK-yritysten pienimmille yrityksille, eli mikroyrityksille? Ja tässä äh, totesitte, että 150 000 rajana kyllä on liian alhainen summa, tarvittaisiin vaikkapa 500 000 mieluummin tähän Kosmo-ohjelmassahan tämä osuus oli 150 000 en tiedä, olisiko mahdollista ajatella, että nostetaan tätä takuusummaa, mikä on pankkien osuus. Se olisi yksi mahdollinen tapa toimia. Kumpikin tietysti olisi mahdollista ajatella, mutta mitä pitäisitte tässä houkuttelevimpana? Itse osallistuin Hessenin osavaltion järjestämään tilaisuuteen ja siellä oli myöskin kauppakamarin edustaja paikalla ja esiin nostettiin seikkaa, että niidenkin näkyvyyttä tulisi parantaa ja kaiken kaikkiaan tällä tavalla näiden ohjelmien houkuttelevuutta lisätä. Koska kustannukset ovat melko alhaiset ja PK-yritykset voivat hyödyntää myöskin Horizon 2020-ohjelmaa silloin, kun ne toimivat innovatiivisesti. Ja parlamentissa on ajateltu, miten voitaisiin Horizon 2020 ohjelmaa hyödyntää silloin, kun yrityssiirtymistä siirroista puhutaan, eli miten voidaan hoitaa nämä yrityksen myyntikysymykset esimerkiksi silloin, jos ei omasta perheestä löydy jatkajaa yritykselle. Miten Kosme voisi tukea näitä siirtymätilanteita paremmin? Tässä muutama kysymys. Grazie. Kiitos. En tiedä, haluaako vielä joku esittää puheenvuoron kysymyksen. Odi, olkaa hyvä. Jaa. Se puheenjohtaja, kiittäisin kollegoja tämän kuulemisen järjestämisestä, koska jokainen on sitä mieltä, että pienet ja keskisuuret yrityksemme tosiaan ovat se sokkeli, jolle kasvua saadaan rakennettua. Muutama kysymys ensinnäkin kilpailukyvystä, koska sehän on tämän ensimmäisen osuuden pääaihe. Miten luulette, että voidaan lisätä kilpailukykyä PK-yrityksissämme? Kilpailukyvystä tiedät, että siihen liittyy kaksi osaa. Kilpailukyky, joka liittyy hintaan ja kilpailukyky liittyy muihin kuin hintakysymyksiin. Muut kuin hinnat, ö, laatu, toimitusajat, patentit, innovointi, tutkimus, kiistojen ratkaisun ripeys. Miten voidaan toimia niin, että kilpailukyky, tämä kilpailukyky lisääntyy erityisesti PK-yrityksissämme? Oletteko te sitä mieltä, että EU-tasolla kaikki on jo tehty kilpailukyvyn eteen, erityisesti mitä tulee hintaan, koska tässä olemme käyneet vaalikampanjoita juuri, ja siellä on erilaisia argumentteja. Jotkut ovat sitä mieltä, että hinta ei loppujen lopuksi vaikuta kilpailukykyyn. Onko teillä vertailuja kilpailukyvystä? Tässä mielessä toinen kysymys tuottavuudesta. Ovatko pk-yritykset tarpeeksi tuottavia siis taloudellisen yksikön tuotanto per työntekijä? Onko eurooppalainen työntekijä tuottelias. Sitten vielä nopeasti muista kysymyksistä. PK-yritysten toiminnan muuttaminen. Suuret yritykset aika nopeasti muuttavat. L'impression que les PME, pour les transmettre... Myynti. Mutta pienellä tämä on vaikea, koska tämä ei oikeastaan kiinnosta näitä tahoja. Olisiko kauppakameralla rooli rajat ylittävässä toiminnassa itävaltalainen yritys, joka ostaisi yrityksen Ranskasta ja toisinpäin. Sitten yksi kysymys, joka liittyy myös kilpailukykyyn, nimittäin sosiaalinen vuoropuhelu tai työmarkkinan vuoropuhelu. Usein sanotaan, että PK-yrityksiin liittyy humaninen, inhimillinen ulottuvuus, koska työnantajan lähellä työntekijöitään. Onko meillä laadukasta sosiaalista vuoropuhelua riittävässä määrin? Ja minua hämmästyttää nähdä esimerkiksi minimipalkat EU-ssa ja varsinkin vaihtelu verrattuna entisiin kommunistisiin maihin on suurta, 200-300 euroa pelkästään. Nämä no, palkat eivät vaan nouse. Miten voi olla näin ja miten pk-yrityksemme voivat toimia tällaisessa kilpailuympäristössä ja kun ajatellaan koko manteretta? ja kilpailua muiden mannerten kanssa, Kiinan ja USA ja muiden kanssa. Grazie, Patricia Toja. Kiitokset ja sitten Toja, hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitokset eh, vieraillemme näistä eh, hyvistä esityksistä, jotka pohjautuivat ihan käytännön kokemuksiin. Ja tällä tavalla tästä ilman muuta voidaan hyötyä. Selvää on, että monesti yritykset eh, törmäävät byrokratiaan, eh, mutta monesti sitten on hankala saada konkreettista ongelmakuvausta ja te puhuitte konkreettisesti, se on hyvä. Tässä nyt parlamentti ja komissio suunnittelevat erilaisia ohjelmia. Kosmesta on puhuttu Horizonista, mutta myöskin mahdollisista säännöistä kohesiorahastoon liittyen, jossa siis painotettaisiin kilpailukyky- ja kasvukysymyksiä erityisesti. Ja tämäkin voi muodostua vielä tärkeäksi välineeksi käytännössä. Sitten luotonsaantikysymys, sehän tässä esiin nostettiin kummassakin puheenvuorossa. Eli ajatuksena olisi tässä nostaa esiin kaikki mahdolliset uudet välineet, luotot tai muut. Ja sitten tietysti on katsottava, toimivatko ne, onko niissä onnistuttu, miten kynnysasettelu, onko kynnysasettelu ollut sopiva, koska käytännön toimijoidenhan tulee sitten osata hyödyntää näitä. Ja sitten kysyisin vielä ensinnäkin investointirahaston, investointipankin ja kansallisten ja alueellisten pankkien väliset suhteet, miten ne toimivat. Tässä todettiin, että eh, monesti tämä, nämä joutuvat jonkinlaiseen kilpailutilanteeseen ja kansallisten pankkien voi monesti eh, olla vaikea toimia ja olla yhteydessä tässä investointipankin. Eli miten eh, käytännössä nämä rahoituskysymykset tällä tavalla pystytään hoitamaan? Tätä kysyisin. Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Näin ollen voin antaa vieraillemme mahdollisuuden vastata. Ensinnäkin herra Lau, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen und Beiträge. Ähm, ich äh, versuche mich auch kurz zu fassen. Kiitokset eh, herra Rybik tiedoista ja seikoista, jotka esititte luototukseen liittyen. Ja herra Kroisman myöskin asiaa kommentoi ja totesi, että tässä on vielä paljon tehtäviä jäljellä, kun tarkastellaan eh, Euroopan kannalta kysymyksiä, eh, pankkien kannalta, mutta sitten alueelliset eh, pankit, näiden väliset yhteydet ovat vielä hieman puutteelliset. Ja Kroisman totesi, että olisi hyvä, jos voitaisiin jollain tavalla yhdistää jo tehdyt työt, mutta sitten esittää vielä jotain uuttakin. On tärkeää, että emme nyt tässä uutta eh, rahoituksen eh, tasoa ole laatimassa esimerkiksi en liittyen, vaan tärkeää on, että eh, ymmärretään, että rahoitus on yksi tärkeä virstanpylös, mutta ei ainoa kuitenkaan. Ja puheenvuorossani pyrinkin esiin tuomaan sen, että tärkeää on, että ei EU nyt uusia rakenteita lähteisi perustamaan, koska niitä voi olla käytännössä vaikea täytäntöönpanna. Saksassa esimerkiksi tukipankit ovat yhteydessä EN-verkostoon ja tämä toimii, mutta joissain osavaltioissa sitten tällaisia rahoituskumppanoita ei ole. Eikä se aina ole välttämättä huono asia ja sekin on syytä muistaa. Ja sitten herra Kreutzmann eh, nosti esiin nämä eh, pullonkaulatilanteet ja yksi näistä ilman muuta on byrokratia ja raportointivelvollisuus Brysseliin ja välttämättä tämä ei aina vastaa sitä, mitä tulisi tehdä, eli tulisi riittävän hyvin tiedottaa pk-yrityksiä. Sitten se, että pk-yritykset joskus otetaan useampaankin kertaan mukaan, eli tulee tällaisia perusasiakkaita tietyistä yrityksistä, mutta nykyverkosto ei pysty tähän kovinkaan hyvin puuttumaan. Ja sitten yhteydet ulkomaisten kauppakamareiden kanssa, niitä ei virallisesti voida tähän verkoston mukaan ottaa. Esimerkiksi oletus on, että yritys menee ulkomaille esimerkiksi Itävaltaan ja meillä naapurimaiden kanssa tällaisia markkinointisolmisopimuksia onkin ja jossain sitten kuitenkin törmätään EN-verkoston rajoihin. Eli kaiken tyyppiset investoinnit eivät ole mahdollisia, eli mennä ulkomaille ja sitten paikan päällä esimerkiksi auttaa eh, eh, sellaista ei ole nykyohjelmassa mukana, ja tämä on seikka, eh, johon jatkossa tulee kiinnittää huomiota. Ja sitten PK-määritelmä, niin kuin herra Sparakin totesi, on varsin tiukka eikä vastaa oikein enää nykytilannetta hintataso varsinkin raaka-aineen osalta eh, on muuttunut ja myöskin tämä työntekijämäärä asia eh, joskus joudutaan sitten jollain tavalla kiertämään näitä, ja se ei ole hyvä asia. Eli tarvitaan vaihtoehtoisia menettelyjä, ei tällaisia kumulatiivisia menettelyjä myöskin, mitä tulee tähän eh, maksimitasevaatimukseen. Ja sitten vielä muutamalla sanalla nämä business transfer-tilanteet meidän kokemustemme mukaan. Tällöin luottamus on erittäin tärkeä. Tarvitaan monivuotista tukea. Itse mm, tunnen tämän tilanteen varsin hyvin. Perinteinen yritys tällainen perheyritys tarvitsi nelivuotisen tuen toiselle intialaiselle yritykselle ennen kuin siirto oli mahdollinen. Ja nämä kysymykset ovat erittäin tärkeitä ja niihin tulisi kiinnittää enemmän meidänkin toiminnassamme huomiota, jotta voidaan sitten mahdollistaa tällaiset siirtymät toivotulla tavalla ja hyödyntää toisaalta tässä tärkeitä markkina-alueita esimerkiksi Intian suuntaan. On myöskin muistettava, että PK-yrityksille sisämarkkinat muodostavat tietynlaisen tukipohjan 60 prosenttia eh, Bayerinkin viennistä ja palveluista menee kuitenkin EUn alueelle. Ja nämä ovat sitten eh, käytännössä kuitenkin tilanteita, jotka aiheuttavat myöskin ongelmia ja hankaluuksia. Ja yritysten, eh, PK-yritysten ydinongelmat monesti liittyvät nimenomaan siihen, miten hoitaa kaikki EUn sisämarkkinamääräykset, erilaiset säännöt, määräykset, byrokraattiset seikat. Ne ovat monesti ongelmallisia yrityksille. Kiitos. Kiitokset ja sitten Alessandro Spara, olkaa hyvä. Grazie. Eh. Kiitos. Pahoittelen, että nyt en voi nimellä ketään mainita, kun ei ollut kynää äsken käsillä. En saanut nimiä ylös, valitettavasti. No tässä puhuttiin siitä, miten parantaa pk-yritystemme kilpailukykyisyyttä. E, työn hinta ei suinkaan ole pelkkä ainoa ongelma, se on yksi, mutta ei ainoa. Tässä on monia muitakin seikkoja. Esimerkiksi Aasian maissa on joitain, eh, esimerkiksi Korea, jossa myöskin työn hinta on varsin korkea, mutta silti eh, se toimii eh, erittäin kilpailukykyisesti. Esimerkiksi byrokratia ilman muuta on yksi lisätaakka, joka Euroopan pk-yrityksillä on harteillaan. Ja toisaalta sitten myöskin nämä territoriaaliset kysymykset. Tässä todettiin, että on tiettyjä vapaakauppa-alueita esimerkiksi eh, Arabiemiraateissa. Ja on erittäin tärkeää, että eh, katsotaan, miten edetä tällä saralla. Ja olen varsin vakuuttunut siitä, että verotuksen aiheuttamiin haittapuoliin on ilman muuta puututtava, varsinkin kehityksestä ja tutkimuksesta puhuttaessa, koska tällä saralla voidaan Euroopan kilpailukykyisyyttä parantaa. Ja siksi olisi tärkeää, että tulevaisuudessa saataisiin selkeämmät verotukselliset seikat ja säännöt Euroopassa aikaan. Kun Euroopan unionissa tällaiseen päästään, niin päästään eteenpäin näissä hankalissa kysymyksissä. Sitten eh, hitaus eh, oikeudellisessa kysymyksessä on myöskin yksi ongelmallinen seikka. Kauppakamarissa me, me pyrimme yrityksiä tukemaan, mutta myöskin kulttuuriset seikat ovat erittäin tärkeitä näissä yhteyksissä. Kun puhutaan esimerkiksi perheyrityksestä, niin ei puhuta pelkästään yksittäistä ihmisistä, vaan nimenomaan siitä, että se on tärkeä toimija ollut yhteisössään myöskin. Näiden yritysten kautta vakautetaan myös tilannetta tietyllä alueella. Eli esimerkiksi oma yrityksemme pikkuhiljaa on kasvanut, kehittynyt ja laajentanut toimintaansa myös maamme rajojen ulkopuolelle. Ja tällä tavalla kaikki se, mitä tähän saakka on tehty, on kantanut hedelmää. Ja on ilman muuta toimittava siten, että myöskin poliittinen kulttuuri eh, saadaan sellaiseksi, että se tukee eh, yrityksiä eh, lisää investointeihin ja pääomittamisen. Ja tässä nimenomaan hyvät suhteet pankkeihin ovat tärkeässä roolissa. Ja tämä on myöskin seikka, jota on kritisoitu. Niin kuin tiedätte, varsin harvoin. yrittäjä on voinut toimia hyvin hyödyntäen Euroopan tasoista tukea silloin, kun se on toiminut paikallisen pankkien kautta. Ja tämä on nimenomaan asia, johon on puututtava. Luototus kysymykset, luotonsaantikysymykset ovat hankala asia varsinkin pienimmistä yrityksistä puhuttaessa. Ja monesti asetusta rajoista pidetään hyvin tarkkaa syyniä. Pankit eivät välttämättä aina analysoi tilannetta riittävän eh, huolella ajatellen yrityksen kasvumahdollisuuksia. Eli tässä tarvitaan hieman parempaa menettelyä ja parempia valinnan mahdollisuuksia nimenomaan, mitä erilaisiin luontonsaantikeinoihin tulee. Kiitokset ja haluaisin valiokuntamme nimensä lämpimästi kiittää Lauta ja Spada näistä puheenvuoroista. Ja Bene, allora passiamo ora alla... Niin voimme sitten siirtyä kuulemistilaisuutemme kakkososioon. Ja pyydän nyt ö, seuraavia henkilöitä tulemaan tänne. Luke Henriks, UEAPMN johtaja, ja Gabriel Kutsa, riippumattomien sidosryhmien korkean tason komission edustaja. Ja näin voimme avata tämän kakkososuuden. Puheajat ovat samat kuin äsken, eli 10 minuuttia alustuksille ja sitten keskustelu ja lyhyet vastaukset. Lähdemme liikkeelle Lyk Henriksen alustuksesta. Olkaa hyvä. I would like to thank the ITRA... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ITRE-valiokuntaa siitä, että sain kutsun tulla tänään paikalle kuulemistilaisuuteen, jonka aiheena ovat pk-yritykset ja niiden kilpailukyky. Tämän päivän aihe minun näkökulmastani liittyy siihen, kuinka voisimme vähentää hallinnollisia taakkoja. Ja nyt kun tästä aiheesta, näin tärkeästä aiheesta pitäisi puhua vain 10 minuutin ajan, niin onhan tämä aika haastava tehtävä. Hallinnollisen taakan vähentäminen on järjestömme agendalla ja se totta kai näkyy myös PK-yritysten jokapäiväisessä elämässä ja on näkynyt siellä jo vuosien ajan. Vaikkakin se yrityksissä on nähtävissä, niin kovinkaan paljon toistaiseksi ei ole tehty, jotta voitaisiin helpottaa pk-yritysten elämää. On tietysti komission saavutus, että komissio on nyt loppujen lopuksi nostanut hallintotakan vähentämisen korkealle esityslistalle. Jäsenvaltioissa näin ei ole aina toimittu. Alkuun on todettava, että totta kai me emme halua, että suhteettomia kustannuksia koituu PK-yrityksille. Komissio on ehdottanut hyvin yksinkertaista ratkaisua, joilla hallinnosta taakkaa voitaisiin pienentää niin, että PK-yritykset jätettäisiin lainsäädännön ulkopuolelle. Me emme katso, että tämä on paras mahdollinen ratkaisu. Toinen kysymys on se, että hallintotaakan suurin osa oikeastaan juontuu alueellisesta ja kansallisesta tasosta. Suurin osa jäsenvaltioista käyttää tällaista code platingia nimenomaan kansallisella tasolla. Tätä ei juurikaan oteta huomioon. Komissio toteaa, että se auttaa jäsenvaltioita hallintotaakan vähentämisessä ja täytäntöönpanossa EUn lainsäädännön suhteen, mutta konkretiaa tästä ei juurikaan löydy. Me olemme aina todenneet, että jos me haluamme yksinkertaistaa lainsäädäntöä Euroopan tasolla yleisesti, niin tätä työtä ei millään yksinkertaisilla, helpolla ratkaisulla onnistuta ratkaisemaan. Yksinkertaistaminen ei ole yksinkertaista, vaan se on hyvin monimutkainen ongelma. PK-yrityksillä ei tietenkään ole uuden lainsäädännön tavoitteiden suhteen nokan koputtamista. Ongelmana on pikemminkin se, miten nämä tavoitteet puitteet, miten tämä lainsäädäntö täytäntöön pannaan varsinaisissa yrityksissä, yritystasolla. Tähän liittyy ongelmia. Meillä ei ole lainsäädäntöä vastaan mitään, se on aivan tarpeellista, mutta tarve on kyllä yksinkertaistaa menettelyä hyväksyä menettelyä ja lainsäädäntöä niin, että huomioidaan myös pienimpien yritysten tarpeet. Totta kai me edistämme tässä pienet ensin periaatetta. Me emme katso, että komissio noudattaisi tässä oikeata suuntaa pk-yritysten näkökulmasta. Jos nyt sääntelyä luodaan vain silloin, kun se on todella tarpeen ja silloin, kun otetaan huomioon myös pienet toimijat, niin sitten kun ajatellaan lainsäädännön ulkopuolelle jättämistä, niin tämähän ei olisi tarpeen, jos periaatteesta pidettäisiin kiinni kun ajattelemme pk-yrityksiä, pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, tämänkään suhteen komission raportti ei ole kovinkaan selvä, vaan katsomme, että näille yrityksille voi koitua jopa ylimääräistä taakkaa, kun ne pyrkivät sisämarkkinoille. Se, että pienet yritykset jätetään Euroopan unionin lainsäädännön ulkopuolelle, ei tarkoita sitä, että mikroyritykset tai pienet yritykset eivät tarvitsisi lainsäädäntöä ja lainsäädännön noudattamista kansallisella tasolla. Jäsenvaltiothan jatkavat oman lainsäädäntönsä täytäntöönpanoa myös mikroyritysten tapauksessa. Seurauksena tästä on se, että sen sijaan, että Euroopan tason lainsäädäntöä harmonisoitaisiin, niin pienimmät yritykset joutuvat kansallisella tasolla nimenomaan huomioimaan erinäisiä säännöksiä ja säädöksiä niiden pääsy sisämarkkinoille voi jopa vaikeutua. Niiden mahdollisuudet toimia rajat ylittävästi tulee yhä vaikeammaksi. Tässähän käy niin, että ne ehdotukset, joista nyt keskustelemme, COSME ja PK-yritysten kansainvälistyminen ja komission ehdotus siitä, että pienet yritykset jätettäisiin lainsäädännön ulkopuolelle, johtaa siihen, että tavoitteisiin ei päästä, vaan tämä kääntyy tavoitteita vastaan. Mikroyritykset eivät pääse sisämarkkinoille, koska tapahtuu markkinoiden sirpaloitumista. Tärkeintä on se, että on otettava huomioon talouden realiteetit. Markkinat kun huomioimme alihankintaketjut ja julkiset viranomaiset esimerkiksi julkisten hankintojen osalta, käytännössä velvoittavat mikroyritykset sopeutumaan siihen sääntelyyn, jonka ulkopuolelle kuitenkin Euroopan tasolla jätetään. Eli tämä on sitten kuitenkin se talouden realiteetti, johon yritykset joutuvat sopeutumaan. Ei tämä millään tavalla pienennä hallintotaakkaa, vaan päinvastoin. EUn lainsäädännössä ei huomioida pienet ensin periaatetta, vaan pikemminkin pidetään mielessä suuret yritykset. Näin ollen säännöt eivät lainkaan sovellu PK-yritysten erityispiirteisiin ja erityistarpeisiin. Mikroyritysten lainsäädännön ulkopuolelle jättäminen on myös este kasvulle, ja kasvuhan on yksi päivän ydinkysymyksestä. Tästä syntyy paineita. Kynnysarvojen käyttöönotto on aina ongelmallista, vaikeaa. Kun mikroyritykset jätetään EU-lainsäädännön ulkopuolelle, niin tämähän johtaa siihen vaikutukseen, että kun pieni yritys haluaisi palkata lisätyöntekijän, niin yhtäkkiä sitten tämän liikkeen myötä täytyykin hyväksyä ja noudattaa monenmoista lainsäädäntöä. Eli PK-yritykset kyllä epäröivät ennen kuin ne ryhtyvät palkkaamaan lisätyöntekijöitä, jotta eivät sitten joudu noudattamaan EUn lainsäädäntöä. Tässäkin on kasvun este Euroopan yrityksissä. Mitä me sitten vaadimme? Ensinnäkin meillä pitäisi olla parempaa äh, pk-yritystestausta ja erityisesti sellaista, joka soveltuu mikroyrityksille. Komissiohan ehdottaa sitä, että pienet yritykset jätetään lainsäädännön soveltamisen ulkopuolelle silloin, kun pohditaan äh, suhteellisuutta lainsäädännössä. Me ehdotamme sitä, että kun taakka on liian suuri PK-yritykselle, niin niitä ei jätettäisi uuden lainsäädännön ulkopuolelle, vaan ehdotus uudesta lainsäädännöstä, ehdotusta ei pitäisi edes tehdä. Jos 99,9 prosenttia kaikista yrityksistä jätetään uuden lainsäädännön ulkopuolelle, niin voi todellakin esittää kysymyksen siitä, tarvitaanko tämän muista lainsäädäntöä. Tarvitaan myös parempaa konsultointia, kuulemista. Kyse ei ole siitä, etteikö pk-yritysten näkemystä tarvittaisi, vaan komissio usein ei kuuntele pk-yritysten näkemyksiä. Tarvitaan myös kulttuurista muutosta. Tarvitaan uudenlaista ajatusmallia sen suhteen, mitä ajattelemme pk-yrityksistä ja eu lainsäädännöstä – tarvitaan periaatetta siitä, että hoidetaan asiat kerralla kuntoon ja tehdään lainsäädäntöä vain silloin, kun se on tarpeen. Komissio ehdottaa myös sitä, että raportointi pk-yritysten osalta tapahtuisi tietyissä puitteissa. Tässä on myös yhteys kosmeen. Meillä ei ole Euroopan yritysverkkoa vastaan mitään, koska tietyissä jäsenvaltioissa se kyllä toi, toimii ja me olemme kuulleet tästä jo esimerkkejä, mutta yleisesti meidän kokemuksemme omassa järjestöstämme osoittavat, että EEN ei suurimmassa osassa jäsenvaltiota johda siihen, että pk-yritykset hyötyisivät. Näin ollen me haluaisimme, että komissio uudistaisi EEN niin, että se huomioisi erilaisten bis- liiketoimintaorganisaatioiden erityispiirteet kansallisella tasolla? Kosmesta yleisesti olemme sitä mieltä, että siihen voi olla varsin tyytyväinen. Oikeastaan ainut puute on se, että Small Business Act on täysin poissa tästä komission ehdotuksesta. Me haluaisimme myös, että eri järjestöt olisivat paremmin mukana ohjelman seurantavaiheessa ja yleisesti tämä ohjelma ei ole kovinkaan selkeä sen suhteen, mitä sillä saavutetaan. No sitten komission tiedonanto kansainvälistymisestä. Tässä komissio kyllä osoittaa aivan oikeaan suuntaan. Tavoitteet ovat oikeita, me olemme tyytyväisiä sen suhteen, mutta ainut parantamisen kohta on tämä EEN bisnesorganisaatiot ovat tiedonannon täytäntöönpanossa jo nyt mukana. Kiitos. Grazie. Diamo la parola. Kiitokset. Ja seuraava puheenvuoron saa Gabriel Kutsa. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun äidinkieltäni. Kiitoksia, että olette kutsunut minut tähän kuulemiseen ja haluaisin esitellä korkean tason työryhmän, jota puheenjohtaja Stoive johtaa ja edustan tätä korkean tason ryhmää. 2007 komissio aloitti ohjelman, jolla pyritään vähentämään hallintotaakkaa, jota EU-lainsäädäntö syyttää 25 prosentilla vuoteen 2000 mennessä, ja tar- tarkoitus on tarkastella olemassa olevaa lainsäädäntöä alun perin ohjelma keskittyi 42 säädökseen, sitten se laadettiin, laajennettiin 72, ja se kattoi noin 80 prosenttia EU, EUn hallinnollisesta taakasta tai mitä se synnyttää. Koko hallintotaakka laskettiin noin 125 miljardin hintaiseksi. Ja näin ollen ryhmä ja yritysryhmittymät ehdottivat, että voisimme vähentää tämän 40 miljoonaan suurin piirtein. Ja nyt tämänhetkisessä lainsäädännössä näin voidaan vähentää 27 miljoonalla suurin piirtein taakkaa. Ja sitten jatkossa voidaan vielä saada aikaan 13 miljoonan säästöt, siis 11 prosenttia olemassa olevasta lainsäädäntötaakasta. Komissio, kun se aloitti ohjelmansa, loi tämän Stoiber-työryhmän. Hän on entinen Bavarian pääministeri, korkean tason riippumaton työryhmä. Siinä on 15 jäsentä eri jäsenvaltioista eri aloilta. Ja heillä on erilaiset taustat 15 jäsenen lisäksi tarkkailijoita on myös Euroopan parlamentista. Itse asiassa puheenjohtaja on huomattava parlamentin jäsen, samoin oikeusalan valiokunnan puheenjohtaja osallistuu meidän kokouksiimme. Samoin alueiden komitea on edustettuna. Jäseniä tulee myös Aktal-järjestöstä Alankomaista ja Ruotsin Railroadetista. Tähän mennessä ryhmä on hyväksytty yli 30 lausuntoa tai mielipidettä kattaen noin 300 ehdotusta siitä, miten voidaan vähintää hallinnollista taakkaa yrityksissä esimerkkeinä pyritään yksinkertaistamaan sähköistä laskutusta, helpottamaan tilinpäätöksiä mikroyrityksissä ja uudistamaan piirto, ajopiirturin lainsäädäntöä suurempia poikkeuksia esimerkiksi ammattilaisille. Joten mitä nyt arvioimme, säästöpotentiaali näistä ehdotuksista on ylittäisi 41 miljardia vuodessa. Korkean tason työryhmä hyväks, on hyväksynyt erilaisia lausuntoja, jotka erityisesti liittyvät PK-yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi hyväksymme lausunnon yksinkertaisemmista järjestelmistä PK-yrityksille. Hallinnon taakkaa pyrittiin vähentämään. Reachin yhteydessä tilintarkastusjärjestelyjä helpotettiin yksinkertaista toimintaa pienkalastajille. Poikkeuslupia annettiin myös pienille kaupoille, jotka myyvät elintarvikkeita. Ne saivat erilaisia poikkeuslupia. Sitten yksi ainoa tietopiste ALV-kysymyksille, yksinkertaisin tullikoodistoa, poistettiin mikroyritykset velvoitteesta laatia kirjallisia terveyssäädöksiä, jos riski oli alhainen. Sitten hyväksyttiin tällaisia parhaimpien käytäntöjen ohjekirjoja, esimerkkejä on tullut eri jäsenvaltioista – exemplos para apresentar de melhores práticas seguidas em alguns Estados-membros. Sitten Saksassa on PK-yritys seurantataho, joka mahdollistaa sen, että PK-yritykset otetaan mukaan varhaisessa vaiheessa, kun täytäntöön pannaan EU-lainsäädäntöä. Ja liittovaltio konsultoi PK-yrityksiä varhaisessa vaiheessa Saksassa ennen kuin lainsäädäntöprosessi edes alkaa. Heitä siis kuullaan koko prosessin aikana, kun EU-lainsäädäntöä hyväksytään. Sen toinen esimerkki tulee yhdistyneestä kuningaskunnasta. Se koskee uuden EU-lainsäädännön siirtymistä kansalliseen lainsäädäntöön. Voimme todeta, että jos tulee uusi sääntö, niin yhden pitää poistaa. Jos luodaan uusi hallinnollinen taakka, niin sitten se pitää helpottaa niin, että poistetaan joku aikaisemmin olemassa ollut lainsäädännöllinen rasite. tarvitaan myös moratorio aikaraja pienille yrityksille, niin että ne voidaan sulkea pois lisälainsäädännöstä, joka liittyy työ, työlainsäädäntöön, jotta niille saadaan vakautta, jotta ne, tarvitsevat, jota ne tarvitsevat kasvaakseen. Pienet yritykset usein valittavat jatkuvista muutoksista lainsäädännössä. Ja sitten toinen aloite tämä koskee alueellisia rajakauppakamareita sekin tasavallassa Itävallassa, Saksassa. Aihe, hankkeen nimi on Grens Offensive. Tässä pyritään auttamaan yrityksiä käymään kauppaa raja-alueella rajan, rajojen yli ja yrityksille tiedotetaan lainsäädännöstä naapurimaissa niin, että pääjo, toimitusjohtajat osaavat sitten hoitaa tätä raja-alueen kauppaa. Tässä on laadittu myös tällainen checklist hyvästä täytäntöönpanomallista. Tässä on erittäin tärkeitä kohteita, jotka liittyvät parhaimpiin käytäntöihin. Esimerkiksi me voimme kopioida ke- stream, tai valtavirtaista valtavirtaistettuja keveimpiä järjestelmiä PK-yrityksille haluamme välttää tällaista ylimääräistä lainsäädäntöä EU-lainsäädännön lisäksi gold plating-ilmiötä haluamme kunnolliset järjestelyt PK-yritykset teemme suosituksia, jotka liittyvät pienyrityslainsäädäntöön. Sitten marraskuussa 2011, kuten te tiedätte, komissio hyväksyi aloitteen, jonka tarkoituksena on minimoida sääntelytaakkaa pk-yrityksille. Think small first periaate on nyt tavallaan käännetty. Ajatuksena on, että tästä eteenpäin oletetaan, että mikroyritykset suljetaan pois, tai ne hyötyvät yksinkertaisista, keveämmistä sääntelyjärjestelyistä, mutta kuitenkin nämä poikkeukset pitää aina perustella. Nämä pienet yritykset toimivat kevyemmässä järjestelmässä, ellei ole hyvää syytä toimia toisin. Sitten sitten helmikuussa 2012 komission puheenjohtaja Barroso ilmoitti, että pidennetään korkean tason työryhmän mandaattia. Se toimii nyt vuoteen 2014 saakka ja uusi, uudessa mandaatissa otetaan huomioon PK-yritysten tarpeet ja ongelmat. Halusin vain esitellä teille tämän korkean tason työryhmän lyhyesti, mutta haluaisin korostaa myös seuraavaa asiaa. Ryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota PK-yrityksiin ja varsinkin erityisen pienin mikroyrityksiin. Kun puhumme suurista yrityksistä toisaalta ja toisaalta mikroyrityksistä, puhumme kahdesta aivan eri maailmasta erityisesti kun ajatellaan mikroyrityksiä, niiden todellisuus on todellakin erilaista. Sitten on erittäin raskaita sääntöjä pienille ja mikroyrityksille. Ne ovat yleisiä sääntöjä, joita on luotu suuret yritykset mielessä pitäen EU-ssa. Ja kuten minä sanoin, isot yritykset toimivat ihan eri ympyröissä ja maailmassa, joten pitää ottaa huomioon tämä think small first, ota ensimmäisenä pienet huomioon periaate. On luotu myös kaksi eri tasoa mitä täytyy tehdä eri, eri lailla pienen yrityksen kohdalla? Sehän ja sitten P- keskisuuret yritykset eroavat myös näistä kahdesta muusta. Ta- muusta. Asioita pitää säännellä eri tavoin, kun ajatellaan, kun ajatellaan esimerkiksi kuluttajan suojelua tai puolustusta luonnollisesti kuluttaja haluaa turvallisia tuotteita. Ei häntä kiinnosta, tuleeko tuote suuresta vai pienestä yrityksestä. Ja mitä tulee turvallisuuteen, työsuojelukysymyksiin, se on myös tärkeä aihe. Ja kun katsotaan ensimmäisiä lausuntoja, joita hyväksyimme, niin siellä tarkastelimme direktiivejä, jotka koskevat tilintarkastustoimintaa ja tilinpitoa pienissä yrityksissä. Usein puhumme yrityksistä, joita omistaja itse johtaa. Useimmissa tapauksissa omistajat johtavat, hallinnoivat näitä pieniä yrityksiä niin, että tilejä ei edes tarvitsisi julkista, riittää, että veroviranomaiset niitä tarkastelevat. pieniä yrityksiä siis täytyy kohdella eri lailla. Meidän pitäisi vapauttaa nämä pienet ja mikroyritykset erittäin tiukista tilin tarkastusvaatimuksista tarvitaan yksinkertaisuutta ja keveyttä. Ja lopuksi, nyt olen puhunut hiukan liian pitkään, poikkeusluvat, joita haluamme saada aikaan, ovat poikkeuksia yhteisön lainsäädäntöön. Ei vain vapauteta näitä mikroyrityksiä – niin, että luodaan kevyempi järjestelmä niille, vaan pitää toimia myös sillä tavalla, että meidän täytyy luoda kansallista lainsäädäntöä tai kannustaa sitä joka valtavirtaista helpottaa niiden toimintaa myös. Emme halua, että kansallinen lainsäädäntö vielä lisää taakkaa EU-lainsäädännön lisäksi pk yrityksille Kiitoksia. Kollegat saavat puheenvuoron ensin. Edustaja Rybik. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys herra Henriksille. Me olemme puhuneet poikkeuksista. Nähdäkseni ensimmäinen vaihe on se, että rohkaistaisiin ihmisiä itsenäisiksi yrittäjiksi. Miten me voisimme rohkaista heitä ryhtymään yritystoimintaan? Mehän olemme havainneet, että naisilla on yritystoiminnassa paljon tarjottavaa. Toinen ryhmä voisi olla se, kun ajattelemme yritysten siirtoa omistajalta toiselle. Miten voimme tehdä yritykset mielenkiintoisiksi, houkutteleviksi nuorten näkökulmasta niin, että he voisivat ottaa tällaisen vastuun kantakseen? Ja sitten kolmanneksi, mitä pitäisi tehdä, jotta yrittäjät, jotka alkuun tekevät yksin työtä, miten voisimme toimia niin, että nämä yrittäjät todella myös työllistäisivät muita? Onhan totta kai rankkaa kantaa vastuu yrityksestä ja sitten vielä työllistää muita ja kantaa vastuu tästäkin. Eli mitä kannustimia voitaisiin käyttää, jotta voisimme rohkaista 35 miljoonaa yrittäjää palkkaamaan muita työntekijäikseen. Silloin kun jonkun palkkaa, niin totta kai riski kasvaa ja monet yrittäjät ovat päättäneet olla palkkaamatta ketään työnantajaksi, koska riski moninkertaistuu. Ja sitten viimeinen seikka. Meillähän on Erasmus-ohjelma nuorille yrittäjille. Oletteko te jo saaneet kokemuksia tämän toiminnasta käytännössä? Grazie. Eh, eh, la collega Ford. Collega Ford. Thank you. Just a couple of points about um, some conflict. Kohta. Tässä on hiukan ristiriitaisuutta näiden kahden puhujan esitysten välillä. Me tiedämme, että pienet yritykset, niitä on paljon enemmän kuin isompia yrityksiä. Ja pienet yritykset tulevat varsin monilta eri aloilta. Jotkut ovat riski, riskeihin liittyvillä alalla, toiset taas vähemmän. Ja herra Henriks puhui siitä, että emme halua luoda esteitä niiden kasvulle. Niiden edessä on jo monia esteitä, niin kuin herra Rybihius sanoi silloin, kun ottaa palkkaa toisen työntekijän. Se on jo este ja yhdessä kuningaskunnassa, kun on tarpeeksi rahaa maksaa tämä, niin pitäisikö sitten kasvaa vielä vaiko ei. En usko, että mikään pieni, pienen yrityksen, tai siis ne voivat aina toimia lainsäädännöllisesti niin kuin isot yritykset. Ne voivat itse asiassa valita, mutta ajatus siitä, eh, minusta ainakin, että haluammeko erilaisen mallin, niin kuin toinen puhuja sanoi, että ne poistetaan tai niillä on alemmat kynnykset pienemmillä yrityksillä lainsäädännöllisesti vai haluammeko eh, eh, erityisesti ottaa ne mukaan tekstissä? että tämä osa lainsäädännöstä koskee kaikkia, eikä sanotakaan, että tämä osa ei koske mikroyrityksiä, vaan ne on kevyempi järjestelmä. Jotkut näistä keveistä järjestelmistä, joita minä olen vaatinut, kun olen tutustunut PK-tilanteeseen omalla alueella, niin esimerkiksi mitä tulee työllisyyslainsäädäntöön, toi äitiysoikeus, lomaoikeuksiin pienissä yrityksissä tai, tai terveys, elintarvikeväittämä lainsäädäntö, joku pieni kotiyritys, e, perheyritys ei ehkä halua tällaiset te, te, terveysväittämiä tai elintarvikeväittämiä sitä niin kuin muut. Mm, Vastu kuuluu meille yhtä lailla kuin komissiollekin, kun teemme tarkistuksia. Meidän pitää kysyä itseltämme, tarvitseeko tämän tietyn asian koskea joka ikistä yritystä. Ja kun meidän pitäisi ajatella vaikutusarviointia omissa tarkistuksissamme ja komission tämä think small first ajattelu ei aina välttämättä toimi niin kuin sen pitäisi. Minä haluaisin olevan niin, että on velvoite suo, selkeästi sanoa, että tämän asian pitää koskea kaikkea, eikä niinkään, että PK-yritykset joutuvat tappelemaan tästä keväämmän järjestelmänsä puolesta kuulen, mitä te sanotte, että tämä voisi luoda esteen päätetäänkö kasvaa yrityksessä niin, että on yli kymmenen työntekijää niin edelleen, mutta mielestäni tällaisia esteitä on jo olemassa, mutta vastuun pitää kuulua siis meille. Meidän pitää voida todistaa, että lainsäädäntöä tarvitaan kaikkeen kohdalla. Sitten tuli esille hyvä kohta, jos lainsäädäntö vaikuttaa kielteisesti PK-sektoriin. Tämän ja miksi sitten otetaan tällainen lainsäädäntö ollenkaan esiin. Ja tämä oli hyvä pointti ja tuen tätä tässä täysin. Toisaalta olen sitä mieltä, että on sellaista lainsäädäntöä, jonka pitää koskea suurempiin, suurempia yrityksiä ja juuri sen takia olemme huolissaan monopolista ja suuremmista yrityksistä. Ja siksi meidän pitää voida osoittaa, että tietty lainsäädäntö on sellaista, että sen pitää koskea myös pieniä yrityksiä. Ja tämän haluaisin toteutuvan silloin, kun puhumme mikroyritysten vapauttamisesta lainsäädännössä. Grazie. La Kiitos, kollega Odi. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos puheenvuoron käyttäjille. Minua kiinnosti kyllä kovasti herra Henriksin näkökulma. Hänhän kritisoi vahvasti komissiota. Toivottavasti komissio on kuulolla ja panee korvan taakse tämän keskustelun, jota parlamentissa käydään myös, jos ihan sisäisesti. Meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä, eikä vain luoda omia sääntöjä pk-yrityksille. Emmekö voisi käydä keskustelua tästä hyvin mielenkiintoisesta kysymyksestä sen sijaan, että tehdään poikkeuksia pk-yritysten osalta, niin puhuttaisinkin siitä, että yksinkertaistaminen on mantereemme kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Kun teemme vertailuja kilpailukyvyn suhteen, Yhdysvallat, Intia, Brasilia, Korea ja niin edelleen, ja kun me laadimme sääntöjä suuryrityksille, niin ei sitten olisikaan poikkeuksia pk-yrityksille, vaan otettaisiin huomioon suuryritysten erityispiirteet – koska tässähän puhutaan myös säästöistä, julkisista varoista, puhutaan säännöistä, taloudesta, sosiaalikysymyksistä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja. Tässä keskustelussa on yksi seikka, joka minua harmittaa. Se on yleisluontoinen ja tämä liittyy myös Toiberin ryhmään. Baroson mandaatti jatkoi, tämän on aivan hyvä Mitkä ovat ne toimet, joita Barroso on käyttänyt teidän ehdotustenne pohjalta? Jos nyt emme ajattele pelkästään sitä, että teidän mandaattinen jatkui, vaan onko otettu huomioon teidän ehdotuksenne komission toiminnassa? Todellakin harmittaa se, että jäsenvaltiot eivät ole paikalla edustettuina – Tilanne on hyvin monimutkainen ja suurin osa ongelmista aiheutuu jäsenvaltioista, kun ajattelemme verotusta, sosiaalisia kysymyksiä. Yksinkertaistamisen täytyisi toteutua sekä EU-ssa että jäsenvaltioissa niin, että todellakin tiukasti pidettäisiin kiinni siitä, että saamme sellaisen mantereen aikaiseksi, joka voi toimia luottavaisin mielin myös pk-yrityksissä. Täytyy olla tiukkoina petosten suhteen ja olla tietoinen siitä, että tarvitsemme paljon yksinkertaisempia hallintorakenteita, hallintomalleja sekä alueellisesti, kansallisesti että EUn tasolla, mutta ennen kaikkea EUn ja jäsenvaltioiden tasolla. Tak, fru formand. Øh, mit spørgsmål rejser sig til øh, spørgsmål... Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy hallinnollisiin taakkoihin. En halua toistaa, mitä on jo sanottu, olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan, mutta minua kuitenkin tällä saralla kiinnostaa, jonka parissa olen muuten työskennellyt vuodesta 2011, ja kun katsotaan taaksepäin Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio vain suoltavat <laughs> lainsäädännöllisiä taakkoja toisensa perään. Tämä on lainsäädäntö. Joka kerta, kun lainsäädäntöä luodaan, niin hallinnollinen taakkakin syntyy, joten meidän käyttää, käyttää pk-yritystestiä hyväksemme. Meillä pitää myös olla tavoitteena on hyvä, että on tavoitteita eikä vain puhuta ja puhuta. Pitää olla selkeä määräinen tavoite, jotta voidaan katsoa, saavutetaanko jotakin. 25 prosentin vähennystavoite olisi varsin hyvä seuraavalla kaudella. Bene, allora non abbiamo più alcuni scritti. No niin, nyt ei ole enää puheenvuoron pyytäjä, joten voimme antaa puheenvuorot vastausten kuuntelemista varten. Ensimmäisenä herra Henrik. Thank you. Um, yeah, Mr. Rubik has left. Kiitokset, herra Rubik ei nyt ole paikalla. Olisin ensin vastannut hänen eh, puheenvuoronsa tai kysymyksensä. On katsottava tietysti, mitkä ovat motiivit perustaa yritys, ja tästä emme välttämättä tiedä tarpeeksi. Jos haluaa perustaa oman yrityksen, niin varmasti haluaa jonkinlaisen unelman toteuttaa. Haluaa toteuttaa jotain omassa elämässään. Ensimmäinen motiivi ei välttämättä ole raha, vaan jonkun luominen, ja se on syytä muistaa. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että hyvä ympäristö on olemassa sellainen lainsäädäntö, että yrittäjyys mahdollistuu. Ja toisaalta sitten, mitkä ovat yrityksen tavoitteet. Tässä sitten visiot saattavat olla hieman toisenlaiset kun ajatellaan, minkä takia yritystä perustaa. Ja toistan vielä sen, että lähtökohtaisesti eh, kyse ei ole siitä, että eh, perustetaan uusia työpaikkoja. Yrittäjän on hoidettava eh, liiketoimensa. Ei hän siitä lähde liikkeelle, että hän työpaikkoja luo. Jos hän tarvitsee työntekijöitä, niin sitten hän työntekijöitä rekrytoi jos talouden tilanne sellaiseksi muuttuu ja jos hänellä varaa on lisätyöntekijä töihin ottaa. No miten sitten voidaan helpottaa siirtymiä nuorille yrittäjille? Tämä on ollut yksi eh, sisäistä ongelmista myös meidän keskittymässämme ja eh, komissio on 90-luvulla jo laatinut varsin hyvät suositukset jäsenmaille tästä, sillä omistajuuden siirtymisessä nimenomaan tietoisuuden eh, lisääminen on yksi asia. Järjestömme on toimittava, jotta yrittäjät jo varhaisessa vaiheessa yli kymmenen vuotta ennen toiminnasta luopumista eh, tulevat tietoisiksi asiasta. Mutta sitten nämä eh, perintö, kysymyksiin liittyvät verotusasiat ja ylipäätään perintökysymykset ovat suuri ongelma ja se, että yhtiölakia ei ole riittävän hyvin mukautettu tämän tyyppisiin omistajuuden siirtokysymyksiin. Tämä ei välttämättä suoraan liity eurooppalaisen lainsäädäntöön, vaan kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tästä todellakin komissio on laatinut varsin hyvät suositukset, joita valitettavasti ei ole kansallisella tasolla täytäntöön pantu. Sitten kysymys, jonka Rova Ford esitti. En sinällään usko, että olemme asioista eri mieltä. Minulla ei ollut aikaa kuin 10 minuuttia eh, selvittää omaa näkemystämme tähän asetukseen liittyen. Unohdin kuitenkin yhden seikan, eli sen, että jos pienemmästä lähdetään liikkeelle, niin myöskin eh, suhteellisuuden periaatetta on sovellettava. Ja joku osa lainsäädännöstä soveltuu vain eh, suurempiin yrityksiin, mutta tällöin voidaan pitkälti puhua poikkeuksista, esimerkiksi ydinvoimaloista ja niin edelleen. Ja eh, raporttikin on sikäli eh, hämmentävä, että kevyemmät järjestelyt ja poikkeukset menevät siinä hieman sekaisin esitys on hieman sekava tältä osin, ja näiden välille on tehtävä selvä ero. Ja tässä meidän kantamme on ihan selkeä. Ilman muuta olemme kevyempien järjestelyjen kannattaja silloin, kun puhutaan pienistä yrityksistä. Enkä usko, että tämä ö, mikä ö, näkemysero onkaan. Ja sitten se, että että pienten yritysten on hankalampi saada jalansijaa sisämarkkinoilla. No näitä esteitä jo nykyisellään on, kyllä tämä pitää paikkansa, mutta jos ne jäävät lainsäädännön ulkopuolelle, niin ongelmat vain lisääntyvät tulevaisuudessa. Me uskoisimme, että näitä esteitä voitaisiin purkaa, jos sovellettaisiin tätä small first-periaatetta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tässä nyt olivat ne huomiot, jotka halusin vastaukseksi esittää. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitos. Ja nyt sitten eh, herra Kutsa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Herra Ryby puhui kannustimista yrit, yr, kannustamista yrityksille ja minun kokemukseni mukaan. Eivät he halua mitään kannustamia. Eihän nyt elämät ole niin hankala. He ovat yksinkertaisia järjestelmiä, helppoja tapoja toimia. Me emme puhu kuluttajan suojelun puutteesta, vaan yksinkertaisemmasta järjestelmästä, vähemmästä byrokratiasta. Sen sijaan, että olisi kannustimia, me haluamme pikemminkin eroon esteistä, hankaloittavista tekijöistä. Se on erittäin tärkeää. Ja olen samaa mieltä herra Henriksin kanssa. Yritysten tehtävä on harjoittaa liiketoimintaa. Ja pienten yritysten omistajilla ei ole aikaa hukattavaksi lainsäädäntö, lainsäädännössä. Tietysti jotkut, joku osa lainsäädännöstä on tarpeellista, mutta aika ei ole hukattavaksi ja tämä pitää ottaa huomioon meidän täytyy myös muistaa se, että suuri yritys voi käyttää enemmän aikaa monimutkaiseen lainsäädäntöön. Niillä on omat yksikkönsä, jotka hoitavat näitä kysymyksiä, mutta joku pieni yritys, mikroyritys vaikka, ei voi tuhlata aikaa liiallisen monimutkaisiin prosesseihin. Rova Ford kysyi, tai hän sanoi, että on tässä puheenvuorossa on tietty ristiriita. Mutta esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on niin ja niin monta työtöntä ja yritykset, joka jos kaikki yritykset voisivat palkata enemmän työntekijöitä, niin työttömyys todennäköisesti häviäisi Isosta Britanniasta, mutta yleensä tarvitaan helpompi järjestelmä palkata ja irtisanoa henkilöitä. Me emme nyt tarkastele työlainsäädäntöä mutta silti meidän pitää yksinkertaista sitä, miten ihmisiä palkataan. En puhu kuluttajien suojasta tai puolustamista tai työsuojelukysymyksistä työpaikoilla. Tarvitaan yksinkertaisempia järjestelmiä, koska omistajilta menee valtavasti aikaa eri kaavakkeiden täyttämiseen. Haluaisimme välttää tällaista kaavakkeiden täyttöä, josta vain voidaan välttää. Herra Odi otti esille eri yksinkertaistamisen, jonka pitäisi olla tällainen johtava periaate. Ja se, olemme sitä samaa mieltä, sen pitäisi johtaa meitä ja mehän haluamme y- lainsäädännön yksinkertaistamista. Haluamme, että yritykset ja kansalaiset ymmärtävät lainsäädäntöä. Sen pitää olla siis helposti ymmärrettävää lukemista, mutta on varsin vaikea soveltaa samoja sääntöjä suurin yrityksiin ja pienin yrityksiin, jotka elävät todellakin ihan eri maailmoissa, joten tarvitsemme tarvitsemme keveämpiä järjestelmiä pienemmille yrityksille. Se täytyy voida olla mahdollista. Jossakin tapauksessa pitäisi olla jopa poikkeuslupojakin, niin mitä tulee tähän korkean tason työryhmään. Olemme tehneet useita eri ehdotuksia ja Euroopan parlamentti ja komissio ja neuvosto ovat sopineet poikkeuslupajärjestelmästä direktiivien kohdalla, mitä tulee pieniin yrityksiin. Ja tämä ehdotus on osittain peräisin korkealta työryhmältä ja sen suosituksista, joten komissio on jo ottanut vastaan moniakin suosituksiamme ja tehnyt niistä lainsäädäntöehdotuksia aika useinkin. Mitä tulee jäsenvaltioihin, on olemassa kansallinen työryhmä, tai siis kansallisten jäsenvaltioiden työryhmä, joka on vastaava kuin meidän ryhmämme, ja komissio oli jo laatinut tällaisen kansallisten asiantuntijoiden työryhmä, joka käsittelee parempaa lainsäädäntöä. mutta toinenkin työryhmä, jolla on ihan oma ulottuvuutensa vielä tällainen eurooppalaisempi näkökanta. Stoiber-ryhmä on kyseessä. Sitten herra Bentsen, te puhuitte tavoitteista, joita tähän mennessä on saavutettu. Mielestäni aivan lyhyesti kuva jonka voin oso- näyttää, on sellainen, että jotakin tavoitteita on jo saavutettu. Olemme tehneet ehdotuksia lainsäädännön taakan vähentämisestä 25 prosentilla. Ja mielestäni tämä tavoite on aika hyvinkin saavutettu. Jos jotkut toimet ovat vielä kesken eräisiä. Questi interventi noi Kiitokset. Näin on saatu tämä kakkospaneeli käsiteltyä ja kiitokset herra Henriksille ja Kutsalle siitä, että pääsitte tänne puhujiksi. Ja oikein hyvää jatkoa teille. Chiediamo di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 Bene, allora abbiamo fatto il cambio per... No niin, nyt voimme siirtyä kolmanteen paneeliin. Lähdetään liikkeelle tässä aikataulullisesti on oikein eh, hyvin edetty. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Daniel Gloke, Business eh, Europein johtaja. Puheaika 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Madam Chairman, ladies and gentlemen, let me... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää kovasti kutsusta tulla paikalla ja haluan onnitella ITRE-valiokuntaa tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Taitapa vallita laaja konsensus siitä, että paneelin aihe, pk-yritysten auttaminen, sen suhteen, että voivat tarttua maailmanlaajuisiin mahdollisuuksiin, liittyy oikeastaan kolmeen ydinkohtaan. Ensinnäkin, miten voimme laajentaa maailmanlaajuisia mahdollisuuksia käydä kauppaa. Tämähän kuuluu pitkälti klassisen kaupapolitiikan agendaan. Toiseksi, miten voimme vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä niin, että ne voivat osallistua kilpailuun maailmanlaajuisesti? Ja kolmanneksi, miten voimme kehittää tehokasta tukipalveluverkostoa niin, että toimimme alueellisesti, kansallisesti ja eurooppalaisesti? Ja nämä tasot toimivat vielä toinen toisiaan täydentäen. Erityisesti haluan keskittyä tähän viimeiseen toimintalinjaukseen, joka on komission tiedonannon keskiössä. Pieni, pieni yritys, suuri maailma. Käsitellään ensin yleistä tukijärjestelmää, joka on jo olemassa. Ja niin kuin tiedätte, meillä on 300 julkista ohjelmaa, joilla autetaan pk-yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä. Onko tämä riittävää? Toimiiko se tehokkaasti? Business Europein näkemys on, että tukipalvelut toki muodostavat hyödyllisen välinevaraston, jolla voimme auttaa PK-yrityksiä viemään ja investoimaan Euroopan ulkopuolisiin maihin. Katsomme kuitenkin, että tämä välineistö ei ole optimoitu niin, että PK-yritykset voisivat täysin hyödyntää potentiaalia näissä maissa. Palvelustarjonnassa on aukkoja ja kaikkia synergiamahdollisuuksia ei hyödynnetä. Sen takia me tuemme komission ehdotusta siitä, että saisimme eurooppalaista ulottuvuutta palvelutarjontaan pk-yritysten näkökulmasta tietyillä keskeisillä prioriteettimarkkinoilla. Ei tietenkään pidä kaikessa pyrkiä kehittämään tätä eurooppalaista ulottuvuutta niin, että lähtökohta olisi kovin idealistinen ja unohdettaisiin, että meillä on perussopimukset, jotka antavat jäsenvaltioille hyvin laajat toimivaltuudet kaupan edistämisen alalla – Jäsenvaltioiden välinen kilpailu on fakta ja todennäköisesti näin on. Se on ainut realistinen tehokas malli tiettyjen tukitoimien osalta. Mutta kaikissa tukitoimissa ei ole tällaista herkkyysulottuvuutta, kun ajattelemme Euroopan tason yhteistyötä. Tulokset tukitoimista voivat olla strategisena resurssina yritysten näkökulmasta. Toiset palvelut taas ovat sellaisia, että ne ovat pikemminkin kilpailuneutraaleja ja niillä päästään suurtuotannon etuihin, jos niitä yhteistyössä käytetään. Näin ollen me suosittelemme, että EU-tasolla olisi yhteistyötä ja tukipalveluissa täytäntöön pano tapahtuisi niin, että huomioidaan kaksi ehtoa. Ensinnäkin tarvitaan olemassa olevia etuja suurtuotannosta ja voimien yhdistäminen on paras tapa päästä vähimmäistehokkuustasoon tiettyjen palvelujen tuottamisen osalta pk-yrityksessä. Ja toiseksi tällaisten yhteistoimien tulos ei ole mikään strateginen resurssi, jonka pohjalle sitten yritykset voivat kilpailukykyä rakentaa. Liiketoimintaympäristön seuranta, tarkkailu tai äh, tarvike, hankintaketjun hallinto, nämä elementit täyttävät edellä mainitut ehdot. Business Europe tukee komission ehdotusta siitä, että meillä olisi uudenlainen työjako olemassa olevien palveluntarjoajien välillä paikallistasolla kolmansissa maissa. Ja tämä pohjautuisi win-win yhteistyömalleille. Erityisesti tuemme ajatusta siitä, että helpotettaisiin tietopuulien luomista ja asiantuntijuuden parantamista, kun ajattelemme kolmansien maiden säätelyympäristöä. Pääsy tähän tietoon pitäisi varmistaa niiden eurooppalaisten pk-yritysten osalta, jotka ovat mukana tässä organisaatiossa ja myös niiden yritysten osalta, jotka eivät siihen kuulu. Periaatteena voitaisiin ajatella sitä, että olisi perustiedot markkinoista, oikeudellisesta verotuksesta ja hallintoympäristöstä, ja nämä tiedot tarjottaisiin ilmaiseksi. Mutta sen sijaan eriytetymmät tiedot, erikoistiedot voitaisiin sitten toimittaa maksua vastaan. Me tuemme sitä, että meillä olisi kosmenalaisuudessa rahoituskannustimia, joilla helpotettaisiin rajat ylittävää yhteistyötä ja asiantuntijuuden hankkimista palveluntarjoajien keskuudessa. Pidämme myös komission ajatusta siitä, että olemassa olevat palvelut kartoitettaisiin hyvänä. Tarkoitus on helpottaa yhteistyötä, yhteistyömahdollisuuksia järkevässä älykkässä hengessä, mutta korostamme sitä, että kartoituksen pitäisi sisältää todella kvalitatiivisia näkemyksiä tarjottavista palveluista niin, että katsottaisiin kuinka tehokasta yhteistyö on. Ilman tätä ei ole mahdollista kehittää vankalla pohjalla olevaa yhteistyötä. Sitten kommentteja Yritys Eurooppa-verkostosta EEN ja sen 600 kumppanista. Alun perin Verkostossa keskityttiin innovaation, kumppanien etsintään ja sen jälkeen siirryttiin kansainvälistymisen suuntaan. Kun kuuntelemme Business Europein jäseniä, niin havaitsemme, että EEN brändi ja sen resurssit vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen paljonkin. Tästä seurauksena on se, että PK-yrityksillä on erilaisia tyytyväisyystasoja sen suhteen, minkälaisia palveluja tämä verkosto tarjoaa. Tietyssä jäsenvaltioissa Yritys Eurooppa-verkoston palvelut eivät ole kovinkaan integroituja eikä koordinoituja suhteessa alueellisiin tai paikallisiin aloitteisiin. Tästä syntyy päällekkäisyyttä ja tehottomuutta toiminnoissa. Jatkossa Yritys Eurooppa-verkoston toimijoiden pitäisi omaksua aloitteellisempi rooli, niin että ne voisivat esimerkiksi aktiivisesti hakea mahdollisia kumppaniehdokkaita kansainvälistymiseen, eikä vain odotella, että PK-yritykset tulevat ovelle koputtelemaan. Olemme tyytyväisiä siitä, että komissio on tietoinen tarpeesta parantaa tilannetta. Meillä on oltava vankka pohja edistykselle. Pitää arvioida Yritys Eurooppa-verkostoa, arvioida sitä niin, että ei huomioida pelkästään tilastollisia muuttujia, vaan huomioidaan myös kvalitatiiviset tekijät. Näin voimme arvioida sitä, minkälainen panos on ollut palveluntarjoajilla pk-yritysten kansainvälistymisasioissa. Yritys Euroopan verkoston tehostaminen vaatii myös sitä, että hallintorakennetta uudistetaan. Nykyinen hallintorakenne ei johda siihen, että päästäisiin kumppaneiden läheisiin ja tehokkaaseen mukanaoloon. Ja erityisesti kun ajattelemme järjestöjen roolia, jotka kuitenkin mainitaan EEN e e prioriteetteina. Tämä on ongelma, joka on ratkaistava niin, että päätöksentekorakenteita muutetaan. Hyvin tervetullutta on se, että komissio jo työstää tätä kysymystä. Jatkuvan parantamisen periaate pitäisi huomioida kautta linjan. Me tuemme komission pyrkimystä arvioida ja optimoida kaikki EUn toimet kun ajattelemme pk-yritysten tukemista ja välineistöä EUn ulkopuolella, niin että päästään kustannustehokkuuteen tukitoimissa. Arvio pitäisi toteuttaa erityisesti kosmen yhteydessä ja pitäisi tehdä selväksi se, täytetäänkö ehdot nykytoimien suhteen vai pitäisikö kehittää uusia. Laajemman arvioinnin pitäisi sisältää myös EUn PK-keskukset, tukiohjelmat, pitäisi olla klusteri, yhteistyöaloitteita ja koulutusohjelmia. Yksi Business Europein tukemia välineitä on se, että tuetaan PK-yritysten kansainvälistymistä klusterien kautta. Luotaisiin vientikonsortiumeja ja yritysverkostoja. Vientiyhteistyö on yksi paras välineistä, joita pk-yritykset voivat käyttää. Hyvin tervetullutta on se, että komissio on suunnitellut aloitteita, jotta saataisiin rajat ylittäviä yhteistyön muotoja ja koulutettaisiin myös johtajia näihin klustereihin ja verkostoihin. Hyvät naiset ja herrat, Haluaisin vielä palata laajempaan strategiseen näkemykseen ja korostaa, miten tärkeää on valtavirtaista PK-yritysten kansainvälistymisnäkymät kaikkiin EU-politiikkoihin. Tämä on usein jätetty huomiotta silloin, kun on uudistettu esimerkiksi pankkien pääomavaatimusdirektiiviä. Olemme tyytyväisiä, että parlamentti työstää tätä puutetta. Toinen huolestuttava seikka on se, että havaitsemme tietyissä nousevissa talouksissa tietyn tyyppisiä lokalisaatiostrategioita. Ne vaativat, että suuret e- Euroopasta toimivat yritykset tekevät työtä paikallisten PK-toimittajien kanssa. EU pitäisi tällaisia strategioita vahvasti vastustaa. Kiitos. Kiitokset. Sitten seuraavan puheenvuoron saa Karl Haatleb Itävallan kauppakamarista. Olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenet. Se olen yli 20 vuotta toiminut kauppaa edistävissä toimissa ja on hyvä voida näistä kokemuksista hieman teille kertoa. Maamme kauppakamaari perustettiin alun perin vuonna 1848, mutta nykymuodossaan vuonna 1946. Ja jäseninä on 440 000 eh, maamme yritystä ja varsin suuri osa ihan eh, yhden miehen yrityksiä, eli nämä PK-yrityskysymykset ovat tärkeitä. AFEKon vahvasti ajamassa nimenomaan European COS-kysymyksiä ja olemme toimineet aktiivisena jäsenenä myöskin Eurokauppakamarissa, Eurochamberissa ja tuemme ja vahvistamme Euroopan parlamentin ja komission roolia. Olemme e, Itävallan verkostossa toimineet hyvin menestyksekkäästi mukana ja katsomme, että tämä on tärkeä elementti, kun halutaan PK-yrityksiä tukea ja kun pyritään myöskin EN kansainvälistämään maamme e, kauppakamarilla on tietty mandaatti, joka määritettiin jo vuonna 1946, eli e, edistää vientipolitiikkaa ja itse toimin nimenomaan tämän alajärjestön varapuheenjohtajana ja tämä on yksi e, Euroopan vanhimmista kauppaa tukevista tahoista jo 65 vuotta olemme toimineet ja tämä on osoitus toimiemme tärkeydestä. Meillä on toimistoja 115 eri puolilla maailmaa, joita ammattiosaajat e, johtavat esimerkiksi eh, yhteydessä suurlähetystöihin, eli teemme läheistä yhteistyötä suurlähetystöjen kanssa. Vuosittain mm, asiakkainamme on noin 20 000 itävaltalaista yritystä, useimmiten PK-yrityksiä ne ovat. Järjestämme yli tuhat kansainvälistä tapahtumaa eh, maailmanlaajuisesti ja julkaisuja on myöskin suuri määrä. ja laadimme erityyppisiä maaraportteja ja sektorikohtaisia raportteja. Ja verkkosivuillamme on vierailijoita, kansainvälisiä vierailijoita käynyt kaksi miljoonaa. Ja lähdemme liikkeelle ilman muuta siitä, että mahdollistetaan täysi pääsy alueelliseen kamarimme toimintaan verkkosivujen kautta. Ja sitten vielä hieman kertoisin eh, siitä, miten ja jos ylipäätään kaupan edistämistoimissa on onnistuttu. Ja tätähän komissio ilman muuta myöskin tarkastelee. Ja tässä yhteydessä nimenomaan eh, maailman pankin näkemyksessä lähdimme liikkeelle Maailmanpankki totesi, että e, monesti nimenomaan on tuettava PK-yrityksiä, ne eivät välttämättä tiedä kuinka e, toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja on tärkeää, että toimitaan riittävän läheisessä yhteydessä yrityksiin. Ja palveluita tarjotaan joskus vain kansainvälisesti mutta on erittäin tärkeää, että toimitaan e, yritys-yhteisön liikeyhteisön hyväksi. Ja rahoitushan hoituu, eh, jos se hoituu pelkästään julkisin varoin, niin se ei ole toimittavaa. Ja eurooppalaisessa keskustelussa on erittäin tärkeää, että säännöt eivät ole liian monimutkaisia, että toimijoita ei ole liikaa, koska muutoin PK-yritykset hukkuvat tähän kaikkeen. Eli hallinnollisen taakkaan tätä voi verrata. Tarvitaan yksi yhteyspiste, eh, jota voi lähestyä ja joka on myös eh, riittävän luotettava. Itävallassa on järjestelmä, joka toimii kauppakamarin alaistuudessa ja on yhteydessä paikallisiin kamareihin. Ja me palvelemme maamme yrityksiä Itävallassa ja ulkomailla. Ja yritykset maksavat rakenteista ja ohjelmista, joita meillä on kaupan edistämiseksi. Ja tämän lisäksi sitten saamme myöskin ulkomaankauppaministeriöstä rahoituksellista tukea ja katsomme, että tällä tavalla eh, saadaan paras mahdollinen tuki. Ja tässä pyritään nimenomaan erilaisia eh, kauppaan liittyviä palveluita eh, tukemaan ja toisaalta myöskin koulutuspalvelut ovat esillä. Ja me emme pystyneet kaikkea riittävän hyvin rahoittamaan, siksi rahoituksellista tukea saamme. Kun puhutaan EUsta ja kansainvälistymisestä, tästä on puhuttu, e, eikä tämä uusi asia ole. Komissio on laatinut aloitteita aiheen tiimoilta. Komission roolia me pidämme tärkeänä. Ja tässä äsken asiasi nostettiinkin. Olennainen kysymys liittyy nimenomaan markkinoille pääsyyn ja kauppapolitiikkaan. Ja komission toimet kyllä jo toimivat, mutta olisi mahdollista ehkä nämä kaupan edistämiskysymykset syytä nostaa vielä paremmin esiin silloin, kun PK-yrityksistä puhutaan. Markkinoille pääsyn tietokanta on yksi välineistä, joissa synergia tuntuu toimivan. Toimistomme ulkomailla eh, keräävät eh, sen kokemuksen, jota yritykset tarvitsevat kansainvälisessä toimijassaan. Ja on erittäin tärkeää tällä tavalla toimia, ettei pelkästään lainsäädäntöehdotuksia esitetä, vaan nostetaan esiin myöskin ongelmia, joihin yritykset käytännössä tormaavat, törmäävät. Sitten eh, loppaustyö. Se on tärkeää ulkoasian hallinto varmasti vahvistaa tässä Euroopan roolia. Minulla on kokemuksia eh, Kiinasta ja Japanista yritysneuvoston tiimoilta. Ja tässä nimenomaan kahdenvälisesti eri eurooppalaiset kauppakamarit toimivat yhteistyössä. Ja tämä oli mielenkiintoista erilaiset säännöt, standardikysymykset, markkinoille pääsy ja markkinaestekysymykset olivat esillä. Ja sitten vielä eh, muut myyntin edistämiseen liittyvät seikat. Eli tämän tyyppinen toiminta on hyödyllistä ja katsoisin, että tarvitaan myös täydentäviä ohjelmia. Tässä yrittäjyyden Erasmus mainittiin jo. Eli Euroopan komission olisi e ohjelmien eh, kautta eh, tarkasteltava sitä, miten yritystasolla voidaan näissä asioissa toimia silloin, kun esimerkiksi Aasiaan päin, Japanin, Koreaan päin toimitaan, jotta eh, ymmärretään, miten saada yrityksille riittävää kokemusta näissä kysymyksissä. ja oman maamme monet yritykset ovat yhteydessä nimenomaan vientinsä osalta näihinkin maihin silloin kun puhutaan yksittäistä yhtiöstä, niin silloin tietysti kilpailukykytilannetta ei saa unohtaa. On selvää, että Itävalta ja Saksa toimivat samoilla aloilla ja sama pitää paikkansa, kun puhutaan Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta ja Tsekistä eh, myöskin ja muista itäisen Euroopan maista. Eli ei ole varmaa, voidaanko tietyn tyyppistä myyntimessuista suurtakaan hyötyä saada. On syytä tarkastella ja yrittää ymmärtää se, miten eurooppalainen järjestelmä voisi olla sellainen, että yritykset sen ymmärtäisivät, koska yritykset eivät käänny EUn puoleen haasteen ymmärtääkseen. Eli tämä ilmeisesti on asia, jolle kunnollista vastausta ei ole vielä onnistuttu antamaan ja yhteenvedonomaisesti markkinoille pääsy ja viennin edistäminen ovat avainkysymyksiä, kun puhutaan eurooppalaisista pk- ja muista yrityksistä. Suurin osa viennistä, joka kohdennetulle markkinoille Kiinaan, Intian, Brasiliaan menee, varsin usein PK-yritykset eivät ole avaintoimijoita eh, tässä viennissä, mutta kuitenkin toimivat eh, mukana. Italiasta, Ranskasta eh, suuret yritykset sitten ovat suoraan yhteydessä näihin markkina-alueisiin ja saavat tällä tavalla hyödyllistä kokemusta. On erittäin tärkeää, että kohdennetut markkinat pidetään mielessä ja katsotaan, miten toimia. BRIC maat ja niihin perustettavat tai olemassa olevat toimistot ovat tärkeä asia. Alun perin ehkä ei pk-yrityksiä tällöin juurikaan ajatella, mutta asia voidaan korjata. Eurooppalaisen ulottuvuuden loppaustoimet voivat olla hyödyllinen väline. Voi olla tärkeää, että toimitaan myös eh, ulkopuolella, mutta on katsottava, mitä yritys sitten tällaista toiminnasta itse saa. komissaari Tajani nosti sen esille eh, nimenomaan yhteydessä latinalaisen Amerikkaan mutta jäi hieman epäselväksi se, mitä oli syytä esiin nostaa. Ja kauppapolitiikka, kun se ei eh, katsottu oleellisesti, kun sitä ei katsottu käsiteltäväksi kysymykseksi, niin monet yritykset sitten jäivät pois. Tietysti eh, nämä eh, mittakaavaetukysymykset ovat myöskin tärkeitä ja kannattaa ehkä lähteä liikkeelle nykyään vientiä edistävistä tahoista joilla mailla on jo ainakin eh, joissain, joilla markkinalueilla jo hyvä edustus, sitä kannattaa hyödyntää. Ja näkyvyyttä kannattaa myöskin parantaa ja pyrkiä myöskin olemassa olevan palvelujen tehokkuutta parantamaan. kuitenkin kaikki tämä on nähtävä eh, siinä valossa, että pyritään eh, saamaan aikaan edistystä kansainvälistymiskysymyksissä, eh, mutta toisaalta on ymmärrettävä se, että PK-yritysten merkitys on tärkeä paikallisesti ja tarvitaan tukea yrityksille ja sitten yksittäisten yritysten tukemisvastuu, se mielestämme kuuluu kullekin jäsenmaalle, koska tässä kilpailutilanteet tulevat kuvan mukaan. Eli yritykset tarvitsevat luotettavia kumppaneita ja tämä kilpailukykytilanne asian tässä yhteydessä myöskin ymmärrettävä. On tärkeää, että toimet tuovat äh, lisäarvoa myöskin kohdennetusta markkinoista puhuttaessa. Ehkäpä äh, kannattaa miettiä, ovatko prikmat tärkein äh, tavoite silloin, kun pk yrityksistä puhutaan. ja on katsottava, minkä tyyppisiä palveluja jäsenmaat voivat tarjota. Ja ainoastaan, eh, jos eh, varat, eh, veronmaksajan varat hyödyllisesti käytetään, voidaan tämän tyyppisiä toimia mennä esittämään ja tukemaan. Kiitos. Kiitokset näistä alustuksista. Nyt sitten kysymyksiin. Ensimmäisenä herra Rubik, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. painottaisin sitä, että tässä esiin nostettiin ydinkysymykset sen suhteen, mihin suuntaan EU:ssa on mentävä, eli yksinkertaistaminen, avoimuus ja selkeä eh, tarjous yrityksillemme. Kävin jokunen aika sitten eh, Brasiliassa ja Arabiemiraateissa ja eh, muissakin maissa ja kaikissa tuntuu tapetilla olevan sen, että tarvitaan viisumihelpotuksia. Jo jokunen aika sitten ähm, valiokunnassa vietin läpi viisumihelpotukset tutkijoista puhuttaessa. Tästä on olemassa direktiivi, mutta ehkä kannattaisi vielä hieman tarkastella näitä viisumhelpotuskysymyksiä muutenkin eh, PK-yrityksistä puhuttaessa pk-yritykset, jotka vientisektorilla toimivat. Olisiko mahdollista jonkinlaisia viisumihelpotuksia näille esittää? Ja mielellään kuulisin, minkä tyyppiset ratkaisut tässä saattaisivat kuvaan tulla. Kysyisin myöskin, mikä on tutkintojen tilanne. Niiden tunnustamisasiahan on kahdenvälinen asia. En tiedä, olisiko mahdollista ajatella, että tulevaisuudessa EUn kahdenväliset sopimukset eri kolmansien maiden kanssa voitaisiin huomioida tässä yhteydessä, sillä tutkinnot ovat erittäin tärkeä perusta myöskin. Ja kolmas kysymys liittyy sitten eh, päällekkäiseen verotukseen, kaksoisverotukseen. Onko tämä sellainen aihe, joka nyt EU-ssa olisi syytä ottaa paremmin käsittelyyn. Sillä tämähän liittyy läheisesti siihen, miten vienti- ja tuonti toimissa voidaan vahvemmin toimia. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan tätä vapaakautta, kautta, vapaakauppa-aluetta eh, Arabiemiraateissa ja nollaverokantaa siellä, niin eh, tätä taustaa vasten meidän voi olla varsin hankala toimia kilpailukykyisesti pitkällä tähtäimellä. Eli mitä tässä voitaisiin tehdä? Kiitokset. Ja Proodi seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja esittäisin yleisluontoisen kysymyksen. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma esitti tällaista European Technological Platform-esitystä ja PK-yritysten yhteydessä tarkoitus oli näin helpottaa eh, toimintaa myöskin tutkimuksen saralla vastaavasti kuin suuremmat yritykset voivat tehdä. Näyttää siltä, että eh, tässä ei kuitenkaan suurta edistystä ole tapahtunut. Toisaalta kun tarkastellaan esimerkiksi eh, Italian eh, teollisuutta ja alueellisia toimia ja toisaalta sitten tiettyjä mahdollisuuksia yritysten väliseen yhteistyöhön silloin, kun ne eh, toimivat samalla eh, eh, tuotannon sektorilla. Eli voitaisiin ajatella esimerkiksi yhteisten standardin kehittämistä ympäristönsuojelukysymyksissä. suojelukysymyksissä ja voitaisiin näin eh, mahdollistaa ensiaskeleet, jotka saattavat johtaa laajempaakin yhteistyöhön tutkimuksen ja kehityksen saralla. Ja olisin tiedustellut hieman tästä asiasta olisiko mahdollista vielä nostaa tämä esille Horizon 2020 esityksessä paremmin. Eli tällä tavalla PK-yritykset saataisiin paremmin mukaan tutkimukseen ja kehitykseen. Katsoisin, että siitä saattaisi olla hyötyä nimenomaan PK-yrityksille. Kiitos. Kiitokset Patricia Toija seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos alustuksista. Eh, niistä saa hyvää materiaalia eh, jatkokäsittelyä varten. Mutta sitten eh, yhteen seikkaan, joka nousi esiin ensimmäisessä alustuksessa, Klokien alustuksessa. Ja voin täysin yhtyä siihen, mitä esityksessä esiin tuotiin, ja varmasti meidän valiokunnassamme on jatkettava aiheen tiimoilta, eli määrälliset ja laadulliset EN-verkoston toimintaan liittyvät arvioinnit. Totta kai tuemme verkostoa, mutta tärkeää on ettei nyt ihan äh, spontaanilta pohjalta kuitenkaan toimita. Sinällään verkosto on hyvä rakenteeltaan, toimii hyvin joissain maissa. Siinä huomioidaan tietyt paikallistason toimijat, mutta joskus kuitenkin ongelmana on se, että ei toimita ihan yhtenäisesti ja näin ollen vähän tilanteen mukaan verkosto on mm, muotoutunut ja tästä asiasta ehkä, ehkä voisi hieman vielä saada lisäselvitystä. Kiitos. Kiitos, en näe tässä muita puheenvuoropyyntöjä. Näin annan nyt esittelijöille tai alustajille mahdollisuuden vastata esitettyihin kysymyksiin. Daniela Klokie, olkaa hyvä. Thank you very much, miss. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä Menen hiukan eri järjestyksessä. Aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä. Totta, mitä tulee EEN, nyt on oikea aika, kun jatkuvasti pyritään parantamaan. Pitäisi pohtia, mitä pitää tehdä, jotta sen hallinto saadaan kuntoon. Uskomme todellakin, että business-prioriteetit otetaan huomioon. Meidän täytyy tietysti muistaa, että on kaksi lainsäädäntörakennetta olemassa. On ryhmä, jossa on mukana jäsenvaltioita ja myös kolmansia maita. Ja sitten on niin sanottu korkeamman tason neuvontava ryhmä. Ja sitten on vielä yksi ryhmä, joka on luotiin yrittäjyysinnovointiohjelman yhteydessä. Se on yrittäjyys- ja innovointikomitea. Ja koska joskus on yksi jäsenvaltio tai kaksi mukana, niin nämä edustajat itse asiassa eivät tarpeeksi katso tätä kenttää ja taustaa, eivätkä kuule yritysten prioriteetteja. Itse asiassa meidän pitäisi luoda jonkinlainen uusi hallintorakenne, jossa kumppanit, akateemiset tahot, aluekehitysvirastot, yritysmaailman edustajat, kaikki nämä sidosryhmät olisivat pöydän ääressä ja näin niillä olisi todellinen mahdollisuus vaikuttaa prioriteettien määrittelyyn vuosittaisissa työohjelmissa ja myös voit vaikuttaa pitkän aikavälin ohjelmiin. Sitten herra Prodin kysymykseen. Olen tyytyväinen tästä kysymyksestä. Se osui oikeaan, koska en saattanut vielä tätä korostaa. PK-yritysten kansainvälistäminen täytyy valtavirtaistaa kaikkeen komission ja EUn toimintaan ja tutkimus- ja kehityspolitiikka tosiaan on erittäin relevantti paikka juuri edistää varsinkin yhteistyötä PK-yritysten ja isojen yritysten kesken. Tässäkin opimme tekemällä. Euroopan teknologinen foorumi on herättänyt toiveita tällaisesta vuorovaikutuksesta. Te annatte kokemustietoa ja ilmeisesti tämä on ihan niin hyvin kuin oli ennakoitu, mutta olemme kuitenkin tyytyväisiä, että Horisontti 2020 yhteydessä käsitteet tällaista integroidusta yhteistyöstä ja julkista ja yksityistä kumppanuussuhteista, kun pyritään yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Se on selvästi läsnä ja tarvetta onkin tarttua tämän tyyppisiin mahdollisuuksiin, joita tästä saadaan. En ollenkaan epäile, nyt viitan Rubihin kysymykseen, että jos tutkinto todistusten tunnustaminen tietysti auttaisi pk-yrityksiä ja joskus myös mikroyrityksiä, jotka myös kansainvälistyvät. Ne kehittävät tiimejä, joissa on mukana myös jäseniä ulkomailta, ja tässä pitäisi edistyä enemmän ja tehostaa kahdenkeskisiä neuvotteluita. En ole mikään varsinainen veroasiantuntija, ja tähän viittasi myös herra Odi aikaisemmin tässä keskustelussa, meidän täytyy pyrkiä siihen, että on yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja jatkuvasti tarkkailla verojärjestelmiä, joita kilpailijamaissa on käytössä, koska meillä ei ole varaa sellaisiin verojärjestelmiin itse, jotka rankaisevat investoinnista ja muuten pk-yritysten toiminnasta. Herra Ryby, hyvin esitti tämän, että poistetaan pk-yrityksiltä, estetään niitä investoimasta yritykseen. Tämän verran minulta näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Grazie. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Niin viisumihelpotusasia. Ulkosuhdehallinnon toimien myötä tulisi voida olla mahdollista tehostaa ja parantaa näitä viisumimenettelyjä, varsinkin se, mitä tutkijoiden osalta on esitetty ja ylipäätään liikemaailman edustajille tarvittaisiin jonkinlaisia erityismenettelyjä. Tämä tulisi varsinkin Schengenin yhteydessä mahdollista olla. Varmasti on ymmärretty, että jonkinlaista prioriteettitarkastelua tässä tarvittaisiin. Ja tämän lisäksi myöskin on muistava myöskin maahantulijat, e, joille voidaan mahdollistaa e, pääsy helpotetusti, e, jos henkilö tulee esimerkiksi tutkijaksi. Ja ylipäätään tämä kansainvälinen verkottautumiskomponentti on tärkeä. Tässä on jo edetty, eli kansalliset tutkintomenettelyt tässä tarjoavat hyvät lähtökohdat. Kun puhutaan saksankielistä maista, Saksasta, Itävallasta, on olemassa tällainen korkeatasoinen koulutusohjelma, jonka puitteissa kuitenkin on kysyttävä, miten näitä tutkintoja voidaan sitten tunnustaa paremmin. Tämä on tärkeä asia, varsinkin kun työttömyyteen liittyviin kysymyksiin halutaan puuttua. Sitten päällekkäisen verotuksen kysymys. Jos verotuskysymykset hoidetaan jäsenmaa pohjaisesti, niin varmasti kahdenvälisiä järjestelyjä esitetään, mutta aihe kuitenkin voidaan esiin nostaa. Tässä nostettiin nämä eh, nolla eh, verokauppa-alueet esille ja kysyttiin, olisiko mahdollista ajatella esittää jotain tämän tyyppistä, myös EU-sta ajatella ainakin vähittäistasoja, jotta ei jouduta tällaiseen <clears throat> epäreilun kilpailutilanteeseen. Ja sitten teknologia ja herra Brodin esittämä kysymys. Näiden kysymysten kansainvälistäminen on erittäin tärkeää, koska tässä nimenomaan eh, PK-yritysten tarve voida toimia kansainvälisesti on erittäin tärkeää. Yhdysvallat, Intia, Kiina, Japani ovat tässä tärkeitä eh, kohdemaita ja ilman muuta tässä tarvitaan lisätoimia. Ja Euroopan unionilla on tutkimuksen tukiohjelmat, jossa myöskin verkostointi ja kansainvälistymiskysymykset on jo huomioitu mutta meidän tyyppisemme eh, vientiä edistävä järjestö, sen tulee kiinnittää enenevässä määrin huomiota markkinointikysymyksiin. Eh, nimenomaan innovaatioon kohdennetaan varoja jatkossa ja siksi resursseja jää varsin vähän kansainväliseen eh, markkinointiin. Ja tässä ehkä tämän tyyppisillä järjestöillä, kun oma järjestömme on tärkeä roolinsa. Muutoin haluaisin kiittää esitetyistä kysymyksistä, mutta EEN tiimolta uskoisin, että nyt vastaukset jo esitettiin. Kiitos. Bene, abbiamo concluso anche questo Kiitos. Näin on saatu tämä kolmaskin paneeli hoidettua. Lämpimät kiitokset vieraillemme. Oikein paljon kiitoksia teille. Nyt esittäisin äh, kysymyksen esittelijöille. Meillä on tässä nyt hiukkasen vielä aikaa. Eli nyt ollaan vähän etuajassa, eli ihan poikkeuksellinen tilanne tässä pääsi syntymään. Mutta hyvä, että näin on. Ja asiantuntevat esittelijät taitavat olla tällä paikalla ja ehkäpä eh, Rubik ja Kreutzmann voisivat eh, vielä eh, hieman kommentoida tänään käytyä keskustelua. Ja näin mielellään nyt antaisin viimeiset puheenvuorot ennen kuin päätetään tämä kuulemistilaisuus ehkä eh, sellainen puheenvuoro, jossa voitte huomioida aamupäivällä käydyn keskustelun esitetyt eh, kysymykset ja antaisitte näin eh, hieman lisävalaistusta vielä kysymyksiin. Neljä, viisi minuuttia ehkä riittää puheajaksi. Ja nyt sitten ensimmäisen puheenvuoron saa herra Lau, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta vielä eh, tähän lopuksi hieman vetää yhteenkäytyä keskustelua. On hyvä, että eh, verkosto tässä usean otteeseen huomioitiin. Ja näyttäisi siltä, että aktiiviset ne kumppanit, jotka ovat alueella tärkeässä roolissa, saadaan tulevaisuudessa paremmin mukaan. Meillä on tästä esimerkkejä nimenomaan omien toimiemme kautta, koska kansainvälistyminen, kansainvälistämiskysymys EENän puitteissa ei ole vielä tullut riittävän hyvin institutionaalisesti hoidetuksi. ja se I, täytäntöpanvirastomme ja komissiokin varmasti jatkossa pitäisivät hyvänä sitä, jos uudella kaudella 2015 tehtäisiin ehdotuksia siitä, miten täällä tänään esiin nostetut aiheet voitaisiin paremmin huomioida. Hallinnollisia esteitä on vielä melko lailla, ei pelkästään kun puhutaan PK-yrityksistä, vaan myös, myös näistä muista kumppaneista. Ja haluaisin kiittää herra Kloketa jossa nimenomaan puheenvuorossa viitattiin näihin vaikutusmahdollisuuksiin. On tärkeää huomioida erilaiset rakenteet en, ja toisaalta myöskin asiantuntijavaihdot On tärkeää, että en jäsenmaissa myös lyhyet harjoittelujaksot voidaan työntekijöille tai opiskelijoille ja tässä näitä kanavia hyödyntää. Ja uskoisin, että tämä on myöskin asia, jossa vielä parantamisen varaa on. Ylipäätään on hyvä, että koulutus aihealueena esiin nostettu Se on omassa maassamme tyypillinen kauppakamaria koskeva kysymys ja synergiaedut kannattaa tässä hyödyntää. En leima joskus hyödyntää. Se kannattaa nähdä kokonaisvaltaisena osa-alana kauppakamarin toimintaa, ei pelkästään sellaisena alana, että puhutaan pelkästään innovaatioista tai vientiyksiköistä, vaan laajemmin. Tärkeää on toimia johdonmukaisesti toimet, eh, joita on toteutettu ja mitä toisaalta sisämarkkinoilla jo tapahtuu. On tärkeää eh, samalla tarkastella myös vientipuolta ja sitten eh, suhteita kolmansiin maihin. Ja monesti nimenomaan tässä tietystä koherenttiudesta on vielä puutteita. Ja joskus, varsinkin kun puhutaan viennistä kolmansiin maihin, on erittäin tärkeää huomioida poliittisen ulottuvuuden tärkeys. Ja ehkäpä EN-verkostokin voitaisiin paremmin huomioida. Ehkä on voitava ymmärtää se, että e, poliittisetkin aspektit on esiin nostettava, niitä ei voi myöskään unohtaa. Eli tarvitaan johdonmukaisia rakenteita. Miksi eh, laaja kirjojärjestöjä on parempi eh, PK-yrityksille? Kyllä on helppo selvittää, että tällainen business center Intiassa tai Tailaassa, eh, Taimaassa on hyvä ja sellaisen puoleen voi kääntyä, mutta jos asiat ovat jääneet hieman huonolle tolalle eh, kotimaan puolella, niin voi olla hankala ymmärtää tällaista lähestymistapaa. No tässä kaikki, mitä nyt omalta osaltani näin eh, yhteenvedonomaisesti halusin esittää. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitokset ja sitten Alessandro Spada, olkaa hyvä. Kiitos Keskustelu on ollut varsin mielenkiintoinen, varsinkin kun keskusteltiin siitä, miten vähentää byrokratiaa. Se on tärkeä aihe pk-yrityksistä puhuttaessa, koska pk-yrityksissä on vähän väkeä töissä, joka sitten keskittyy vain ydintoimintaan, ja tämä byrokratian vähentämisasia onkin näin olennaisen tärkeä. Puhuttiin myöskin kannustimista ja tässä on kaksi seikkaa pidettävä toisistaan erillään. Kannustimet jotka ovat tuotekohtaisia, eivät tunnu hyviltä, mutta kun tarkastellaan territoriaalisesti asiaa ja pyritään tällä tavalla kilpailukykyisyyttä ja tuottavuutta parantamaan ja tarkastelemaan sitä, että kannattaa tukea nimenomaan kansainvälistymistoimia ja pyrkimyksiä. Tällaisista kannustimista ilman muuta on syytä puhua. Ja nousevissa talouksissa usein törmää nimenomaan kustannusongelmiin esimerkiksi energiakustannukset ovat varsin korkeat ja se on ongelma Italiassa. On katsottava, miten voida vähentää näitä kuluja ja tällä tavalla lisätä yrityksen kilpailukykyisyyttä. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä asioita, jotka on otettava tarkasteluun. Sitten tässä yhteydessä vielä olisin nostanut esiin esimerkin joistain Aasian maista. Olen ollut mukana hankkeissa, joissa tietyt alueet määriteltiin ja kyseisten alueiden osalta, jotta oli mahdollista työllistämis- ja kustannuskysymykset hoitaa kunnolla – esitettiin nämä seikat houkuttelevalla tavalla ja kannattaisi tämän tyyppistä mallia hyödyntää. Ja on erittäin tärkeää nimenomaan pyrkiä kasvuun, koska kasvu ei pelkästään mahdollista uusia työpaikkoja, vaan myöskin tuotannon luomisen. Eli on tärkeää, että pyritään kaiken kaikkiaan kehitykseen, ei pelkästään siihen, että luodaan uusia työpaikkoja. Eli kasvuun ylipäätään on pyrittävä. Kiitos. Kiitokset ja sitten Lyk Henrik seuraavana. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin oikeastaan tarttua uudelleen kahteen kysymykseen. Ensinnäkin EEN, yritys Eurooppa-verkostot ja se, mitä edustajalla Toija totesi. Hänhän tukee sitä, että arvioidaan sekä laadullisesti että määrällisesti näitä verkostoja. Tänään olemme kuulleet puheenvuoroja siitä, miten EEN-verkostot ja toimistot toimisivat hyvin. Emme kyseenalaista sitä, että toki joissakin maissa järjestelmä toimii. Meidän kokemuksemme kuitenkin on sellainen, että useimmissa jäsenvaltioissa yritys verkosto ei toimi hyvin. Tämä ei liity pelkästään siihen, että miten hallinto toimii verkostoissa. Olemme samaa mieltä siitä, mitä Cloquet sanoi Business Europein näkökulmasta. Perusongelma on se, että EEN-rakenne ei kunnioita, ei huomioi eri organisaatioiden ominaispiirteitä eri jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioissa PK-kenttä on kovin hajautunut. Siellä on monenlaisia toimijoita ja halukkuutta toki yhteistyöhön on. Tällä hetkellä vain tietyt organisaatiot toimivat tämän verkoston puitteissa. Ei, e, välttämättä kaikki hallintorakenteetkään eivät ole siinä mukana, julkishallinto. Usein ministeriön alaisuudessa toimivilla rakenteillakaan ei ole yhteyksiä Yritys Euroopan verkostoon. Periaatteessa EEN pitäisi toimia nimenomaan näissä liikeyritysbisnesorganisaation puitteissa, koska siellä on paras tuntemus PK-kentästä. Tämä on päähuolemme. EEN-järjestelmää pitäisi uudistaa niin, että alueellisesti ja paikallisesti huomioitaisiin erityispiirteet. No sitten mitä edustaja Ford sanoi. Hän mainitsi paremman sääntelyn tarpeen ja mahdollisuuden niin sanottuun opt-in vaihtoehtoon. Me emme usko, että Eurooppa voisi olla vain tällainen opt-in vaihtoehto, taikka että Euroopan unionin lainsäädännön pitäisi olla sellaista, että sen voi ikään kuin tietoisesti valita – EUn lainsäädäntö koskee kaikkia kansalaisia ja kaikkia yrityksiä, joten tällainen opt-in vaihtoehto ei meidän mielestämme ole vaihtoehto lainkaan, jos tarkoitus on tehdä työtä siihen suuntaan, että parannettaisiin PK-yritysten toimintaympäristöä tai ylipäätään yritysten toimintaympäristöä, niin silloin sääntöjen täytyy koskea kaikkia. Ja tässä onkin varsinainen ongelma. Minähän mainitsin sen, että kun meillä on tällainen opt-in mahdollisuus. Ja komissiokin toteaa, että no niin, voi valita silloin kun on PK-yritys ja tällainen poikkeusmahdollisuus EU-lainsäädännöstä on, niin yritykset voivat aina valita niin, että käyttävät, sopeutuvat ja noudattavat tätä EU-lainsäädäntöä. Tämähän on iso ongelma. Niin kuin aiemmin totesin, EUn lainsäädäntö ei katso asioita pk-yritysten näkökulmasta, vaan suuryritysten vinkkelistä. Siinä huomioidaan suuryritysten edut ja se ei sovellu pk-yritysten tarpeisiin ja erityisesti mikroyritysten tarpeisiin. Kiitos. Ja Kutsa seuraavana, olkaa hyvä. Puheenjohtaja. Suurin osa eurooppalaisista yrityksistä on sitä mieltä, että eurooppalainen lainsäädäntö on varsin monimutkaista. Usein kritisoidaan liiallisestikin, joskus taas jäsenvaltiot politisoivat tätä kritiikkiä omia tarpeitaan varten, mutta meidän pitää kuitenkin pystyä toimimaan tässä monimutkaisessa ympäristössä. Meidän pitää pyrkiä yksinkertaistamaan lainsäädäntöä, jotta se tulee kansalaisille helpompaa ymmärrettävää omasta mietinnöstä niin se ei koske yrityksiä, mutta siinä puhutaan hyvistä huonoista esimerkkeistä. Paikallisviranomaiset käyttävät yhteisön varoja ja sitten tätä toimintaa val- valvottiin, katsottiin miten varoja oli käytetty ja loppujen lopuksi virkamiehet olivat sitä mieltä, että varojen käyttö oli tapahtunut oikealla tavalla, Yksi poikkeus oli, ja tietty osa varoista piti palauttaa 0,38 senttiä piti palauttaa. Siis tällainen byrokratia, joka, äh, jossa vaaditaan tällaisen summan palauttamista, eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta kun sääntöjä sovelletaan paikallisviranomaisiin kuntikaupunkeihin, niin se on vähän naurettavaa. Tiedän, että hiljattain EU-toimielimet ovat ta- tarkastelleet paremmin parempaa sääntelyä. Myös Niiberiltä tuli mietintö aiheesta, tehtiin vaikutusarviointeja ja niin edelleen, joten minä vetoaisin Euroopan parlamenttiin, jotta pitäisitte mielessä sen, että kun puhutaan paremmasta sääntelystä, silloin pitää ottaa huomioon pk-yritysten ongelmat, eikä pitäisi luoda turhia taakkoja. Pitää käyttää myös selkeää kieltä, pitää asiat yksinkertaisina. Se on paras tapa toimia. Näin kansalaiset pystyvät myös sitten ymmärtämään EU-tekstejä. Signor Klocki. Thank you. Klocki seuraavana, olkaa hyvä. Perhaps just uh, Kiitos contribution and some reflections in connection. Hieman pohdintoja siitä keskustelusta, jota käymme hallintotaakan pienentämisestä. Tässä keskustelussa oli aika lailla mustavalkoisia näkemyksiä niin, että Joko katsotaan, että on tällainen standardi, poikkeusmenettely pk-yritysten kohdalla. Ja kyse on nyt siitä, pitäisikö EU-lainsäädäntöä soveltaa pk-yrityksiin vai ei lainkaan. Me Business Europeissa katsomme, että tämä on oikeastaan harhakäsitys, väärä käsitys siitä, mitä komissio on ehdottanut. Kun tarkkaan lukee komission ehdotuksen, niin näkee, että ehdotus ei ole standardi poikkeusmenettely, vaan pikemminkin standardi vaikutusarvio metodi. Tarkoitus on saada asioita eteenpäin ja estää se, että kukaan ei huolehdi siitä, että tehtäisiin huolellinen vaikutusarvio siitä, mitä pk-yritykset, pienet yritykset ja mikroyritykset voivat kantaa taakkanaan omilla harteillaan. Meillä on marraskuulta 2011 tämä ehdotus, jonka pohjalta täytyy määritellä ja päättää niin, että lainsäädännöllä, jota pääjohtaja ehdottaa, päästään sellaisiin vaikutuksiin, jotka ovat suhteellisesti sellaisia, että PK-yritykset voivat tällaisen taakan ottaa harteilleen. Periaatehan on ihan hyvä, on mainittu, että on hyvin tärkeää eh, edistää yrittäjyyttä. Meidän on oltava tietoinen siitä, minkälaisessa maailmassa me toimimme. Kyllä tällaisia autotallikeksijöitä on Amerikan lisäksi myös Euroopassa. Meillä on hyvin pieni, pienessä mittakaavassa toimivia yrittäjiä esimerkiksi Münchenissä. Siellä hyvin pienessä laitoksessa toimii esimerkiksi varaosien parissa keksijöitä ja täytyy välttää sitä, että heihin kohdistuisi liian suuri taakka lainsäädännön ja hallinnon näkökulmasta. Varmasti tulee sellaisia tapauksia, että lainsäädäntö ei sovellu eikä ole suhteellisesti oikean kokoista näille mikroyrityksille. Ja on aivan oikein, että heihin sitten sovelletaan kevyempää menettelyä. Muutoin tällaiset keksinnöt esimerkiksi yhdistelmämateriaaleista auton varaosissa eivät etene millään lailla. Eli innovatiivisia uusia ajatuksia kyllä tarvitaan, ja jos komission ehdotus oikeassa merkityksessä ymmärretään, niin varmasti tätä kautta saamme yrittäjyyttä ja innovaatiota eteenpäin. Kiitos. Grazie. Kiitokset ja haapit seuraavana, olkaa hyvä. Ehkä vielä yksi kommentti koskien tilannetta, jossa Eurooppa on, vaikkakin herra Rybihin luonnoksessa mainitaan, että 30 prosenttia yrityksistä vie jo Euroopan ulkopuolelta 30 prosenttia yrityksistä. Tämä on aika hyvä luku, joten mielestäni meidän täytyy tässä keskustelusta ottaa huomioon myös, että Pitäisi edistää kauppaa pienelläkin tasolla. Se on valtavat kustannukset, mutta äh, vähän voittoa kuitenkin. Siis yritykset voivat hyötyä yksikästä lainsäädännöstä. Vieläkin meillä on yksi suurimmista virastoistamme Münchenissä, koska kun itävaltalaiset alkoivat käydä kauppaa, niin ne käyvät Bayerin kanssa, Saksan kanssa kauppaa. Meidän kuitenkin pitää äh, tukea tätä yritysten markkinoiden pitää toimia Euroopassa, me vo, meidän pitää voida kasvattaa yrityksemme tiettyyn kriittiseen kokoon saakka, koska tämä on ponnahduslauta ulkomaille. Yksinkertaistaminen sikäli, että vähennetään taakkaa pk-yritykselle. Tämä on myös paras tuki toimi yrityksen. Näin ne saadaan kasvamaan ja pärjäämään kansainvälisillä markkinoilla, nousee markkinoiden muiden kanssa. Meidän pitää tarttua näihin kysymyksiin jatkossa. Grazie. Kiitokset. Ja komission edustaja sitten herra Rybik, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää siitä tuesta, jota olemme kuulleet aamupäivän aikana. Komission suuntaan komissio pyrkii tukemaan PK-yritysten kansainvälistymistä. Tämähän heijastuu hyvin myös edustaja Ryvikin mietintöluonnoksessa. Nyt kun ajattelemme Yritys Eurooppa-verkostoa, EEN, niin totta kai komissio on pannut merkille kaikki kommentit tältä aamulta. Olemme täysin tietoisia siitä, että parannusta voidaan saada aikaiseksi verkoston hallintoon. Meillä on COSME-ohjelman vaikutusarvioita, jonka kautta voimme parantaa tehokkuutta kumppaneiden suhteen, mutta asiat täytyy kyllä nähdä oikeassa perspektiivissä. Kumppanit valitaan kilpailu, kilpailun pohjalta tarjousmenettelyjen kautta ja meillä on ensi vuonna uusi menettely tuloillaan ja tarkoitus on tehdä parhaita ehdotuksia, parhaita kumppaneita löytää ja tästä ehdotukset ovat tietenkin tervetulleita. Pitkälti järjestelmän toiminta riippuu riippuu siitä, kuinka liike-elämän organisaatiot voivat toimia niin, että saamme näkyvyyttä näille, näille toimille ja mahdollistamme sen, että yritykset käyttävät yhtenäismarkkinoiden mahdollisuudet paremmin hyödykseen. Lopullinen yritys- ja innovaatio-ohjelman arviointi on nostanut esille sen, että EEN luo kyllä erinomaisia tuloksia. Tämä arvio on laadullinen. Se on tuonut esille käyttäjien tyytyväisyysasteen yritysten keskuudessa ja on tehty myös määrällistä arviota, josta kävi ilmi se, että viiden vuoden aikana, kun tämä ohjelma on ollut käynnössä, Yritys Eurooppa-verkoston vaikutus pk-yritysten liikevaihtoon on ollut kokonaisuutena yli 450 eh, mil, miljoonaa euroa. Tämä on mahdollistanut sen, että meillä on välineitä, jotka rohkaisevat ja helpottavat pk-yritysten osallistumista yhteisön päätöksentekomenettelyyn. Meillä on pk-yrityspaneeleja, feedback-menettelyjä niin, että pk-yritykset ovat perillä asioista ja komissio on tietoinen niistä ongelmista, joita yrityksillä on sisämarkkinoilla ja näin komissio voi verifioida sen, miten ehdotettu sääntely pääsee tavoitteisiinsa, kun ajattelemme sääntelyä, joka on suunnitteilla ja joka koskee pk-yrityksiä. Kiitos. Kiitokset ja nyt sitten Rybing Seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää käydystä keskustelusta. On erittäin tärkeää, että nämä asiat ja ongelmat nostetaan esiin ja mietitään sopivia ratkaisumalleja. Ja tällä tavalla saadaan kokemusta eri tahoilta ja se on oikein hyvä asia. Eurooppa tarvitsee varmasti tuotteita, palveluja, joita sitten maailman kuluttajat ostavat. Sen tulee varmaankin olla lähtökohta, eli katsoa, miten tähän päästäisiin. Ja voisi olla hyvä, jos nämä käytössä olevat miljardit, eh, jotka välttämättä eivät riitä, eh, ei katsotaisi pelkästään tätä eurooppalaisen rahoituksen kannalta, vaan voitaisiin ehkä miettiä mahdollisesti myöskin kansainvälistä yhteisrahoitusta Eli valtion ei tule pelkästään osallistua voittoihin yhtiöverotuksen kautta, vaan myöskin riskeihin sen tulisi osallistua. Eli ehkä 30 prosentin eh, osuutta voitaisiin ajatella eh, verotustuloista antaa nämä takuiksi. Eh, eli 30 prosenttia verotuloista voitaisiin antaa tällaisia takuita varten käyttöön. Näin todellakin saataisiin käyttöön toimiva väline ja yritysten eh, toiminta eh, markkinoilla mahdollistuisi paremmin. Ja lopuksi vielä toteaisin, että ihmiset kaikkialla maailmassa yhdestä asiasta varmasti ajattelevat täysin samoin. Eli jokainen haluaa hyötyä, jokainen haluaa saada hieman enemmän rahaa omaan taskuunsa ja tämä varmasti toimii motiivina hyvin. Kiitos. Danke. Ja sitten Kreuzmann, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos hyvistä ideoista, joita täällä on esitetty On selvää, että tarvitaan selkeät rajat, selvät linjaukset Horizon 2020 ja COSME-ohjelmille. Ja tärkeää on, että ohjelmien käyttäjät tulevat hyvin toimeen ohjelmien kanssa – Eli tarvitaan riittävän yksinkertaisia ohjelmia. Onko sitten mahdollista ajatella vaihtoehtoista menettelyä eh, pk-yrityksellä tämän kumulatiivisen lähestymistavan sijaan, en tiedä, mutta kuitenkin on tärkeää, että annamme selvän signaalin yrityksille eh, se siitä, mitkä ovat niitä ohjelmia, eh, joita voi hyödyntää ja äh, painotettava olisi myöskin nimenomaan näitä äh, omistajuussuhteen äh, siirtymiä. On tärkeää, että PK-yrityksessä nämä asiat voidaan hoitaa kunnolla silloinkin, jos yritys ei vaihda omistajaa saman perheen sisällä. Tällä tavalla mahdollistetaan se, että PK-yritykset säilyvät hengissä, e, hankkivat ehkä uusia ajatuksia ja tällä tavalla taataan myöskin työpaikkojen säilyminen. Mutta kaiken kaikkiaan kiitos ajatuksista, ideoista, joita täällä esitettiin. Ja ohjelman tulee olla niin yksinkertainen kuin vain mahdollista. Mahdollisimman vähän byrokratiaa siihen jotta asiasta kiinnostuneet yritykset saavat todellisen mahdollisuuden voida osallistua COSME-hankkeen ohjelmiin. Kiitos. Kiitos. Koko valiokuntamme nimissä haluaisin nyt kiittää vieraitamme oikein hyvistä puheenvuoroista ja alustuksista. Ja kollegat Rybik ja Kroisman ilman muuta erityisen läheltä seuraavat asian etenemistä. Ja hetkisen kuluttua äh, ryhdymme käymään keskustelua komission jäsen Oettingerin kanssa. Hän ilmeisesti on jo tullut paikalle, eli ihan muutaman minuutin päästä jatkamme. Bene, cominciamo. Hyvä. Nyt voimme eh, saman tien ryhtyä töihin. Meillä on tässä enää puoli tuntia aikaa. Ja nyt todellakin ajoista on pidettävä hyvin kiinni. Ensin haluaisin kiittää komission jäsen Oettingeriä siitä, että hän on päässyt tänne tänään Tässä on vielä yhteensä 40 minuuttia aikaa meillä. Annan nyt heti herra Oettingerille mahdollisuuden avauspuheenvuoroon 10 minuuttia olisi sopiva puheaika, jotta jää aikaa vielä keskustelulle. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos eh, kutsusta osallistua tähän eh, sääntömääräiseen ajatusten vaihtoon, jossa komission näkemyksistä energiapoliittisissa kysymyksissä kerromme ja myöskin siitä, mikä on tilanne lainsäädäntöhankkeiden osalta ja mitkä ovat pääpainotukset ajatellen vuotta 2012 ja tulevaa vuotta. Ensinnä kesken olevat työt. Trilogi jatkuu energiatehokkuuden tiimoilta. Ehdotuksemme eurooppalaiseksi direktiiviksi on käsitteillä ja toisaalta kansainväliset suhteet eh, niin sanotusta eh, Euroopan eh, energia ulkopolitiikasta puhuttaessa. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä ja panoksesta. Ja uskoisin, että nämä hankkeet niiden osalta saadaan tulevina viikkoina päätösaikaan. Mitä tulee tähän kansainväliseen kysymykseen, olisi hyvä, jos täällä Euroopan parlamentissa voisitte vähän asettaa paineita, mitä tulee toimenpiteiden sitovuuteen. Sillä jäsenmaat näyttäisivät olevan valmiit vain osittaiseen eurooppalaiseen yhtenäiseen ääneen energiakysymyksestä puhuttaessa ulospäin. Ja eilen illalla energiakysymyksestä äh, vastaava äh, Azerbaidsanin ministeri ja Askabatnin äh, vastaava johtaja ovat vierailulla Brysselissä trilateraalineuvotteluja varten. Ja tämä Kaspian meren alueen putki putkisto tässä on taustalla. Tarvitaan kuitenkin enemmän vahvempaa yhteistä kantaa ulospäin. Ja tässä meidän ehdotuksemme muodostaa pohjan. Ja tämän iltainen tukenne on tarpeen, kun jatkokäsittelyä valmistellaan. Energiatehokkuuskysymyksissä sitten teemme taistelemme yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tässä puhutaan sitovista toimenpiteistä, toimivista välineistä ja meidän on vakuutettava neuvosto siitä, että se mitä esitetään johtaa 20 prosentin eh, esittämiimme tavoitteisiin, mutta nykyehdotus ei sellainen vielä näyttäisi olevan. Tanska on hyvä kumppani panimme ja hyvä olisi vielä ennen heinäkuun alkua saada asia valmiiksi ja se saattaa mahdollista ollakin. Offshore drillings on myöskin käsittelyssä oleva kysymys. Puhutaan öljynporaus- ja kasvunporauslautoista. Neuvottelut ovat tiukkoja, mutta niissä edistytään. Jäsenmaat haluaisivat, että saataisiin aikaan direktiiviasiasta, jotta täytäntöönpanossa tiettyä joustovaraa jäisi. Ja vuoden jälkipuoliskolla varmasti tästä saadaan päätös. Nyt valmisteilla on myöskin kolme komission tiedonantoa, jotka myöskin ovat teidänkin kannaltanne tärkeitä. Ensinnäkin tiedonantomme liittyen siihen, eh, mikä on sisämarkkinoiden loppuun saattamisen tilanne ja tiedonanto liittyen eh, jatkolaajentamiseen ja tukeen uusiutuvien energianlähteiden osalta, puhutaan erityisesti liikenteestä ja myöskin sähköstä, ja kolmanneksi tiedonantomme CCSstä. Olemme edelleenkin sisäisestä teknologiasta varsin vakuuttuneita. Kävin eilen Norjassa Bergenissä, jossa on ryhdytty suurin eh, mielenosoitushankkeisiin. Ja minua askarruttavat kuusi hankettamme, jotka tällä tuella, yhteensä miljardin tuella, mahdoll- on tarkoitus toteuttaa. Hiilen kysymyksissä ei nyt oikein hyvin edetä tähän on monta syytä. Ensinnäkin CO2-päästöhinnoittelu 6-7 euroa ei riitä houkuttimeksi. Sitten toisaalta kustannukset ja toisaalta lupamenettelyt ovat esteenä. Esimerkiksi Saksassa ei ole kansallista lainsäädäntöä tälle, eli eurooppalaisten hankkeiden toteutus ei ole oikein hoitunut kunnolla. Sitten mitä tulee näihin stressitesteihin, niihin tarvitaan vielä hieman lisää aikaa. Ensrekin raportti on saatu ja se on hyödyllinen ja tärkeä, mutta sitä on vielä täydennettävä ja syvennettävä nimenomaan, mitä tulee kysymykseen siitä, minkä Laiset eh, ovat turvajärjestelyt ydinvoimaloissamme esimerkiksi onnettomuustilanteessa tai jos eh, vaikkapa lentokone törmää voimalaan. Näitä aspekteja on vielä tarkasteltava lähemmin kyseisessä raportissa ja tältä pohjalta teemme ehdotuksen sitten uudesta eurooppalaisesta lainsäädännöstä. energian etenemissuunnitelmassa 2050 on käyty mielenkiintoisia keskusteluja ja eh, tulevalle vuosikymmenelle estetään 30 eh, sitovaa tavoitetta. 2020, vuodelle 2020 ne kaikki kolme huomioidaan, kun laaditaan kunnianhimoisempi tavoiteasettelu CO2-päästöihin liittyen, uusiutuviin energialähteisiin liittyen ja energiatehokkuuteen liittyen. Ja sitten tarkastellaan myöskin sitä, miten EDS-järjestelmä tässä yhteydessä saadaan toimivaksi. Ja tästä ollaan työstämässä ehdotusta, joka vuoden jälkipuoliskolla saadaan valmiiksi. Haluaisin todeta vielä, että kollegani Munja tässä yhdessä kanssani työstää kysymystä, mitä tulee hiilivuotoon. Eli miten voidaan mahdollistaa tällaiset siirtymät miten voidaan ajatella kansainvälisiä tukitoimia energian teollisuuden sektoreille, kuinka se voidaan hoitaa. Jatkamme myöskin talousarvion puitteissa tehtäviä töitä. Vuoden jälkipuoliskolla Connecting Europe Facilitysta tulemme kamppailemaan jäsenmaiden kanssa – ja tämä liittyy nimenomaan infrastruktuurikysymyksiin. Meillä on hyvät argumentit sille, että eh, yksi puolitoista miljardia yhteisrahoituksen kautta voidaan hoitaa eh, näiden energiaterminaalien yhteydessä. Ja olisi hyvä, jos tekin olisitte yhteydessä hallituksiinne tässä kysymyksessä, sillä energiainfrastruktuurit on asia, johon tulisi eurooppalaisittain eh, investoida. Tällä tavalla voidaan säästää. Jos jäsenmaat yksin suunnittelevat ja investoijat, niin hinnat ovat korkeammat. Tästä voi antaa esimerkinkin. Esimerkiksi Pohjanmeren alue, Irlanti, Englanti, Saksa, Tanska, Alankomat, Belgia, Luxemburg Ranska on se offshore pu, tuulivoimapuistot. Jos voidaan yhdessä näihin sijoittaa ja yhdessä suunnitella ja yhteisrahoittaa, saadaan kaikki hoidettua kustannustehokkaammin kuin jos nämä 7-8 jäsenmaata etenevät yksin näiden kysymysten hoitamisessa. Eli Connecting Europe Facility on tärkeä. Ja ensi vuoden osalta sitten hankkeet yhteisen eurooppalaisen intressin eteenpäin viemiseksi. Itäinen Välimeren alue on mielenkiintoisessa tilanteessa Kypros, Kreikka, Turkki. Tällä alueella porataan juuri parhaillaan ja tarkastellaan, onko riittävät kaasuvarannot alueella olemassa – Ja jos katsotaan, että tältä alalta kannattaa tuoda kaasua muuhun Eurooppaan, mietitään putkistohankkeita, eli nämä kaasu- ja sähköputkistoasiat, niitä tarkastellaan kaikkialla Euroopassa nyt ja se tulee olemaan yksi pääpainopistealueista tämän ja ensi vuoden aikana, myöskin kun tarkastellaan rahoituskehyttä tuleville seitsemälle vuodelle. Ja sitten Smatkrits-kysymysten hoitaminen. Ja tässä Smart Cities-projekti, eh, jossa haluamme toimia esimerkinomaisesti, eh, olla esimerkki siitä, miten nykypäivän kaupunki eh, energiainfrastruktuurein ja optimoimalla liikenteelliset kysymykset voidaan päästä hyviin tuloksiin tuloksiin, joihin saadaan eurooppalaista tukia ja tällä tavalla voidaan sitten myöhemmin soveltaa näitä kokemuksia myös muilla kaupunkialueilla. Eli tässä nyt pääpiirteissään se, miltä kuluva ja tuleva vuosi tulevat näyttämään. Horizon 2020 ja energiatutkimus, en niitä tässä nyt esiin nostanut, vaikka ilman muuta ne ovat myöskin painopiste kysymyksiä, kun ohjelmasuunnittelua teemme. Kiitos. Grazie, komissaari Oettinger. Kiitokset, komissaari Oettinger. Ja sitten ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä komission jäsen tästä uudesta tapaamisesta jälleen, kun käymme tätä rakenteellista vuoropuhelua. Nyt olemme saaneet yleiskuvaa neuvotteluista ja tulevaisuudesta. Meiltä puuttuu kuitenkin nyt aikaa, joten esittäisin kysymyksen tietystä asiasta, jonka otette itsekin esille tässä lopussa, lähes lopussa komission ehdotus e verkkojen Euroopan välineestä. On selvää, että infrastruktuurin kehittäminen energiakysymyksissä vaatii rinnalleen televiestintä, infrastruktuurin kehittämistä ja juuri synergian näiden kahden infrastruktuurin välillä saa aikaan nämä älykkäät kantaverkot tai verkot. Voisitteko esittää joitakin lainsäädäntöehdotuksia, jotta saadaan oikeudelliset puitteet älykkäille verkoille – jotta todellakin ne saavat sitä vauhtia, jota tarvitsevat. Herzog. Uh, thank you, thank you, Chairman. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenet, että olette paikalla. Näin virallisesti valiokunnassa ja epävirallisestikin parlamentissa yhteytemme ovat hyvin tärkeät niin, että yhteistyömme paranee. Se on parempaa kuin aiemmin osasimme toivoa. Saman henkeen kuin te totean, että toivomme, että ensimmäisessä käsittelyssä saadaan tämä energiatehokkuusdirektiivi hyväksytyksi. Asia pitää saada päätökseen ja Uskoisin, että esittelee Brita Thompson, sosiaalidemokraatti ja Tanska puheenjohtajavaltiona ovat myöskin halukkaita etenemään nopeasti. Toivottavasti tämä onnistuu. Parempi on, että aloitamme energiatehokkuudesta kuin että lähdetään heti viilamaan yksityiskohtia ja menetetään aikaa. Tässä olen teidän kanssanne samaa mieltä. Minä satun olemaan esittelijä EUn e ulkoisessa energiapolitiikassa, niin Toivon, että äänestyksessä voimme osoittaa, että parlamentti on yhtenäinen. Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olemme toimineet aloitteellisesti ja mielestäni olemme saavuttaneet paljon. Ja toivottavasti myös komissio pitää ehdotuksistamme. Me haluamme painostaa jäsenvaltioita, koska jäsenvaltioiden on minusta ymmärrettävä, että solidaarisuus on energian alalla ydinkysymys. Sen takia jäsenvaltioiden toimit, jotka menevät tähän suuntaan, ovat tervetulleita. valitettavasti tapahtuu myös päinvastaista tällä alalla. Me odotamme kovasti syksyn asiakirjoja, mutta tämän välisen ajan haluaisin käyttää työhön ja olen pahoillani siitä, että stressitestejä ei saatu aikataulussa kesäkuuhun mennessä. Totta kai me ymmärrämme, että turvallisuuskysymykset ovat ensisijaisia ja jos täytyy syyskuuhun asti odottaa komission raporttia, niin kyllä se nyt on parempi kuin, että saisimme äh, raportin kesäkuussa, joka kuitenkin olisi vielä raportin, joka olisi keskeneräinen. Tietyt jäsenvaltioiden päätökset ovat sellaisia, että ei makseta pitkällä aikavälillä kustannuksia ja tämä lähestymistapa voi olla vaaraksi ydinturvallisuudelle. Vielä pari seikkaa. Meillä on Verkkojen Eurooppa-väline. Me haluamme todellakin suunnitelman energialan tutkimukseen. Se on keskeinen osa ja toivomme, että otatte tämän esille, vaikkakaan se ei välttämättä ole keskeisiä kysymyksiänne. Minä itse tulen Unkarista ja toivon, todella, että Azerbaijan kokous onnistuu. Saatte tuloksia aikaan. Tämä on Euroopalle hyvin tärkeää, että saamme aikaiseksi edistystä. Kiitos. Grazie, mi scuso Kiitokset. Toivon, että ette puhu pidempään kuin minuutin, koska muutoin kaikki eivät ehdi puheenvuoroa käyttää komission sen näin hyödystä yleiskatsauksesta siitä, mitä oikein tapahtuu. Olen erityisen tyytyväinen, kun korostitte sitä, että stressitestit ovat yksityiskohtaisia ja te annoitte hiukan merkkejä, että lainsäädäntökin on tulossa, jotta varmistetaan, että ydinvoimalat ovat turvallisempia. Todella tervetullutta tietoa. Pari asiaa, ettei oikeastaan suoraan niihin niistä puhunut epäsuoralla maankäyttölainsäädäntöä, jota olemme odottaneet. Olemme odottaneet siis lainsäädäntöehdotusta jo kaksi vuotta komissiolta ja olen ymmärtänyt, että neuvottelut keskeytyivät komissiokollegiossa ihan viime päivinä. Voisitteko hiukan kertoa, koska saamme epäsuoran lain maankäyttödirektiivin? Tällä hetkellä komissio on laatinut asetuksen offshore-öljynporauksesta ja kaasunporauksesta ja turvatekijöistä. Komis, parlamentti ja neuvosto haluaisivat, että tämä, tämä ei olisikaan asetus, vaan direktiivi. Olisitteko valmis vetämään pois asetusehdotuksen ja ehdottaisittekin direktiiviä, koska todennäköisesti tämä saisi asiat sujumaan nopeammin todennäköisesti? Harms. Harms. Ja, ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit äh, hier. Äh, Haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta esittää teille kysymyksiä ajankohtaisista aiheista ja hankkeista, jotka kuuluvat teidän vastuualueeseenne. Stressitestikysymys kiinnostaa tietysti minuakin ja haluaisin tietää, minkälaisia lisää käyntiä, lisää vierailuja täytyy toteuttaa. Angeht, äh, geklärt werden. En oikein ymmärrä, mitä konkreettista tässä on ajateltu ja ehkä voitte selvittää, mistä tässä nyt kyse olisi. Ja olisin myöskin kysynyt, oletteko syksyä varten saaneet ymmärryksen jäsenmailta siitä, että turvallisuusdirektiiviä työstetään ja ovatko jäsenmaat osoittaneet valmiutensa sille, että Eurooppa olisi valmis korkean tason yhteisiin turvallisuusstandardeihin, jotka tässä direktiivissä mukaan otettaisiin ensimmäisellä kerrallahan siinä ei onnistuttu. Ja stressitesti puitteissa. Kannattaa ehkä Fukushiman kokemukset huomioida. Kysyisin, miten asiantuntijanne arvioivat eh, japanilaisten asiantuntijoiden arviot siitä, että no vuosi onnettomuuden jälkeen nyt voimalla olisi saatu kerrankin eh, tai viimeinkin eh, kontrollin alaiseksi. Muutoinhan on kuultu, että näin ei olisi jatkuvasti. Säteilyarvot olisivat vain kohonneet ja kuumuus myöskin alueella noussut ja lähialueiden eh, ihmiset asuvat altistuneina korkeille pitoisuuksille. Ja olisinkin kysynyt, eh, kun eurooppalaiset turvallisuusasiantuntijat kokoontuvat, eh, millä tavalla huomioidaan tämä Fukushiman onnettomuus omat katastrofin suojelumekanismimmehan lähtivät eh, liikkeelle eh, siitä, että saatettaisiin joutua Tsernobylin tyyppiseen tilanteeseen, eli että yksi reaktori sortuu, eivät kaikki eh, samaan aikaan, ja että voimalla sijaitsee syrjäseuduilla, mutta Fukushimassa näin ei ollut, eikä näin välttämättä Euroopassakaan olisi. Eli katastrofisuojelu eh, ja ennaltaehkäisy, huomioidaanko nämä kokemukset näissä keskusteluissa? Um, Madam Chairman, Commissioner, can I apologize for arriving... Puheenjohtaja, komission jäsen, haluan pahoitella sitä, että tulin myöhään paikalle ja osa kommenteistanne meni minulta ohitse, olin toisessa valiokunnassa. Mutta haluaisin kuulla kommenttejanne siitä, kun Välimeren alueelta löytyy öljy- ja kaasuesiintymiä energiahankintojen kannalta Euroopassa meidän täytyy totta kai olla innoissamme siitä, että uusia resursseja löytyy aivan kynnykseltämme. Käsittääkseni tehokkain tapa rutiininomaisesti hyödyntää näitä esiintymiä olisi kääntyä Turkin ja Pohjois-Kyproksen suuntaan. Ja siellä taas nousee esille tiettyjä oikeudellisia ja diplomaattisia kysymyksiä. Voisitteko hieman tästä aiheesta puhua? ja vakuuttaa meidät siitä, että olisi prioriteetti eh, tarttua tähän mahdollisuuteen ja että komissio ryhtyisi toimiin, jotta diplomaattiset ongelmat Turkin kanssa eivät muodostu esteeksi näiden resurssien hyödyntämiselle. Kiitos. Grazie, Susa Wagner. Ja Susa Wagner, olkaa hyvä. Jota minäkin haluan kiittää komission jäsentä hänen valmiudestaan tulla aina kertomaan meille asioista, mutta yksi huomio, yksi vastalause, kun nyt olemme, puhumme säästöstä ja kasvusta, tästä polemiikkia vastapuolten välillä on. Mielestäni se, mitä te, herra Oitimir, teette, on, on erittäin tärkeää ja relevanttia toimintaa ja mielestäni toimitte varsin hyvin. Kuitenkin muutama päivä sitten luin espanjalaisesta lehdistöstä ja oletan, että tämä artikla, artikkeli on julkaistu myös muissa eurooppalaisissa lehdissä se oli teidän tekstinne, jonka ulkoasiain ministeri Saksa oli allekirjoittanut, ja siinä te tavallaan puhutte Euroopan rakentamisesta, lähtien liikkeelle peruskysymyksistä, kuten infrastruktuurista, energiaverkostoista, energiapolitiikasta ja niin edelleen, mutta molemmat te ja ulkoministeri puhutte varsin epätäsmällisesti ilman, että pu- ihmiset aivan selkeästi ymmärtävät. Herra Oittingen, on, on hyvä, että tulette meille täällä kertomaan asioista, mutta yhtä lailla olisi hyvä, että kerrottaisiin kansalaisille mahdollisuuksia, joita meillä on toimia mediassa ja toimisitte hiukan elävämmällä tavalla niin, että ihmiset saattaisivat, saattaisivat sitä lukea, koska se, mitä teidän kabinetissa tehdään. Se on erittäin tärkeää työtä ajatellen Eurooppaa. Kiitos. Grazie. Dopo... Koordinaattorin jälkeen sitten kollegoiden puheenvuorot. Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No niin, viittasitte trilogimenettelyyn ja totesitte, että komissio saa lisätietoa. Me tässä voimme täysin teitä tukea sillä jos eurooppalaista energiapolitiikkaa haluaa toteuttaa, on tietysti tiedettävä, eh, mitä Euroopassa tapahtuu, miltä sopimukset näyttävät ja niin edelleen. Ja kysyisinkin teiltä seuraavaa. Tässä tuulienergiasta paljon puhutaan ja kun ajattelen pohjois-etelä-akselia, niin millaiseksi näkisitte eh, sähkön saralla sitten tilanteen puhuttaessa akselista länsi-itä? Tässähän puhutaan hyvin erityyppisistä tuotantomalleista, uusiutuva energia, ydinenergia, eikä varmasti olisi hyvä tällä tavalla eh, verkottaa kyseessä olisi klassinen eurooppalainen projekti ja tietysti tarvitaan jäsenmaiden mukaan tuloa, mutta kysyisin, miten millaisiksi näkisitte tällaiset aloitteet? Voisimme infrastruktuurikustannuksia säästää, jos emme aloittaisi kansa, ajattelisi kansallisesti pohjois-etelä-suunnassa, vaan ajateltaisiin tässä eurooppalaista energiapolitiikkaa etenemissuunnitelma 2050. Tutustuin siihen ja toisaalta sitten demografinen kehitys, sitä ei juurikaan tässä huomioida. Ja Saksassa, jos mennään 80-60 miljoonaa ja ylipäätään väkimäärä vähenee, niin ehkä tämä jo voi johtaa hiilidioksidisäästöihin. No, tämä sitten saattaa liittyä varantoon, jotta päästään näihin tavoitteisiin mutta silti kannattaa ponnistella energiasäästöjen suuntaan tehokkaammin. Ja vielä yksi kysymys. Kaasutoimituksista on puhuttu, mutta olkoot nyt, en kommentoi asiaa. Tällä kertaa siihen voidaan palata kuin toinen kerta. Kiitos. Kiitokset sitten herra Roil, olkaa hyvä. Hyvä komissaari, kiitos vierailustanne ja siitä, että stressitestien yhteydessä, että nyt hosu, niin kuin jotkut tekevät, vaan teette asiat perusteellisesti. Se on perusteltua, koska näin ehkä sitten saadaan hyviä tuloksia aikaan. Päästökaupasta yksi kysymys. Onko todennäköistä, että komissio muuttaa päästökauppaehtoja? Viittasitte muuttuneisiin hintoihin ja kysyisin, onko komissio aikonut nyt puuttua näihin kysymyksiin. Ja päästötodistukset. Arlo on jo lopettanut siksi, että kustannukset olivat liian korkeat. Missä vaiheessa voidaan olettaa, että komissio ryhtyy toimiin ja miettii, miten mahdolliset tukitoimet voidaan järjestää? tilanne on todella paha. Tässä puhutaan nyt siitä, että vaarannetaan tiettyjen teollisten toimijoiden olemassaolo tiettyjen hieman kevytkenkäiseltä pohjalta tehtyjen päätösten vuoksi. Ačiū komisarė, taip pat už pateiktą įsami informaciją. Jūs paminėjote e, Connecting e, Europe Facility. Kiitokset verkkojen Eurooppa-väline ja yhteistyö eri toimielinten välillä ilman muuta on tärkeä asia. Ongelmana on se, että kriisin vuoksi varoja ei ole riittävästi. Ja te totesitte, että tietyt resurssit asetetaan käyttöön poliittisia tarkoitusperiä varten. Viittasitte puolentoista, puolentoista miljardin euroon ja yhteisrahoitukseen. Eli yksityisen sektorin tulisi tulla mukaan kuvaan. on kuitenkin mahdollista, että tilanne kehittyy sellaiseksi, että kaksi kolmasosaa pääomasta hyödynnetään ja sitten näillä pääoma myöntävillä tahoilla voi olla suuri vaikutusmahdollisuus myös poliittisiin päätöksiin vaikuttamisella. Ettekö näe tässä minkäänlaista riskiä? jos nyt siis yksityinen sektori näin suurella panoksella otetaan mukaan energiaverkostoihin. Kiitos. Minuutto. Skapoviska viimeinen puheminuutti, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję za mm, przybycie i cieszę się, że pan postrzega Parlament Europejski jako ważnego partnera komissaari, että tulitte tapaan meitä. Olen todella iloinen nähdessäni, että pidätte Euroopan parlamenttia arvokkaana kumppanina neuvotteluissa ja keskusteluissa yleensäkin mm, mahdollisesti myös jäsenvaltioiden kanssa, koska olemme teidän luonnollinen liittolainen, koska ener- koskien energiapolitiikkaa. Te sanoitte, että aloitte laatia kertomuksen koskien sitä, miten yhteismarkkinatavoitteet energiakysymyksissä ovat toteutuneet ja haluaisin tietää, milloin tällainen kertomus julkaistaan ja mitä siitä, siinä tulee olemaan. Onko tämä tällaista nimeämistä ja sormella osoittelua vai name and shame tyylin vai onko kyseessä vain tavoitteiden katsauksesta, joita vielä ei joissa tavoitteisiin ei ole vielä jäsenvaltiossa päätty. Sitten toinen kysymykseni, verkkojen Eurooppa. Me aiomme puhua tästä aiheesta Varsovassa ja kiitoksia myös siitä, että olette hyväksyneet meidän kutsunne, mutta minua kuitenkin huolestuttaa se seikka, tai huolestuttaa, ovatko kohesiopoliittiset kohdallisuuspolitiikasta myönnetyt rahasummat maille, joilla on vaikeuksia kehittyä, niin vähennetäänkö näitä summia? Kiitos. No niin, ja sitten komissaari, olkaa hyvä. Aikaa jää jäljellä seitsemän minuuttia kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaapa hyvä. Olen vakuuttunut verkkojen Eurooppa-välinen ohjelmista, eli CT ja energia ja myöskin liikenne ovat aloja, joissa kohdennettua eurooppalaista tukea tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään. Ilman eurooppalaista tukikehystä meillä olisi vain kansalliset suunnitelmat ja rajat ylittävästi ei tapahtuisi riittävästi. En millään lailla vastusta tässä alue- tai kohesio-ohjelmia. Tässäkin taistellaan neuvoston kanssa tärkeistä kysymyksistä. Mutta tärkeä kysymys liittyy siihen, että jos saadaan hieman korkeampi talousarvio siksi, että kompetenssit ovat Lissabonin sopimuksen myötä kasvaneet, vai kutistuuko talousarvio? Jotkut haluavat vain 0,8 prosenttia BKTstä jotkut jäsenmaat, jotkut ovat sitten 1,1-1,2 prosentin kannalla. Ja tätä asiaa tullaan piakkoin tarkastelemaan ja tässä me olemme samalla puolella. Eli siitä tulisi pitää huoli, että talousarvio ei kutistu, vaan ehkä pikemminkin kasvaisi. Ja infrastruktuurit ja tutkimus ovat tärkeitä kasvun avainaloja, kun Euroopan kilpailukykyisyydestä puhutaan sisämarkkinaraportti tullaan esittämään lokakuussa ja siinä tarkastellaan sitä, onko sisämarkkinapaketti täytäntöönpantu ja yleisemmin tarkastellaan sitä, toimivatko markkinamekanismit kunnolla, onko tukikehys kunnollinen, reilu ja mitä tehdä, jotta avoimuuden, kilpailukyvyn ja myöskin reilujen eh, osallistumisuusehtojen osalta sisämarkkinat saadaan kunnolla toteutetuiksi. Tämä siis tullaan esittämään lokakuussa. Ja energiaverkostot ja niiden omistussuhteet ja investoinnit niihin – Sähköverkoissa puhutaan 150 miljardista eurosta tuleville kahdeksalle vuodelle. Ja tämä ei hoidu EU-talousarvion kautta tai jäsenmaiden avulla, vaan tässä yksityisiä investointeja tarvitaan, mutta sääntöjen tulee olla selkeät. Tarvitaan selkeitä sisämarkkinamääräyksiä. Ja jos sisämarkkinapaketit toimivat ja sääntely jäsenmaissa ymmärretään eh, kunnolliseksi, niin silloin eh, sisäiset tai yksityiset investoinnit eivät vaarannu. Eli jos ymmärretään se, mitkä määräykset sitovat silloin, kun puhutaan eh, pääsystä, avoimuudesta ja muista seikoista, niin asia saadaan hoidettua. Tässä myöskin kysyttiin energian etenemissuunnitelmasta – energian kulutusarvio kannattaa tehdä. Ja tässä ilman muuta on huomioitava demograafiset tekijät, esimerkiksi vähenevät asukasluvut Saksassa. Ja tulevina viikkoina tullaan yksi taikasana kuulemaan usean otteeseen, ja se kuuluu kasvu. Mitä enemmän kasvusta puhutaan sitä enemmän, joudutaan taantuman tilaan. Eurooppa ei nyt kasva, emmekä ehkä voikaan tai ehkä haluakaan sitä tulevaisuudessa. Ehkä meidän on muutettava tai voitava muuttaa talouttamme ja yhteiskuntamme myös ilman kasvua. Eli kestävä kasvu demografisistakaan syystä ei ehkä voi olla mahdollinen. Siksi tarvitaan konsolidoituja päätöksiä talousarvion liittyen, on panostettava koulutukseen, infrastruktuuriin, eikä ajatella, että saadaan automaattisesti 3 prosentin kasvut. No, tietyt maat, kuten Puola, ovat vielä kasvun tiellä, mutta sitten on näitä maita, joissa jo on ikään kuin kyllästymisen tila saavutettu ja hyvä on, jos niissä voidaan nykytila säilyttää. Tule menneiden vuosien kasvuluvuista varmasti ei voida enää puhua näissä maissa. 13 000 miljardia BKT kokonaissummana ja toisaalta sitten suuri velkaantumisen aste. Ja jos enää velkaantumista ei sallittaisi, niin ei se muuta tarkoittaisi kuin se, että meidän tulisi kutistua ja tämä taas tarkoittaisi taantumaa. Eli 600 miljardia on kuitenkin ollut velka ja, tai sen suuruus riippumatta nyt siitä, mistä näitä luottoja on saatu eri suunnilta Kiinasta, Yhdysvalloista, mutta ei tämä jatkossa enää voi välttämättä mahdollistua. Ja sitten nämä ihmisoikeuskysymykset, Ukraina, toisaalta sitten Kiina. No, Ukrainaa me emme tarvitse välttämättä, mutta Kiinaa kyllä tarvitsemme. Eli kaikki sopimukset, eh, raaka-aineet, eh, joukkovelkakirjat, eh, ja siksi me ehkä vähän mukautamme näitä sanomiamme ihmisoikeuksista. Ja sitten herra Roil, olen yhteydessä kaikkiin alumiinin tuottajiin Euroopassa. ECS tässä on kyse, mutta nimenomaan myös liian korkeasta hinnasta. Ja tässä myöskin 40 prosenttia hinnasta tulee sähkön hinnan kautta. Ja Saksan ja Northern osavaltion tyyppisten valtioiden on tehtävä päätös siitä, haluavatko ne jatkossakin olla teollisuusmaita ja teollisuus tuottavia maita. Silloin tämä carbon leakage-kysymys on huomioitava, eli tarvitaan täysi hyvitys CO2 suhtautettuna. Ja toisaalta tässä on erilaisia veromaksuja. Ne tulee myöskin jollain tavalla hoitaa. Muutoin kupaari, teräs, alumiini, laasi, sementti, keinokuidut, paperi, kaikki nämä ovat hankalassa asemassa, eikä niistä saada arvoa, arvon lisää jatkossa enää. Eli tässä on tehtävä todellakin hankalia päätöksiä. Ja sähkön hintahan Saksassa on kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltoihin ja myöskin eh, kaasun hinta huomattavasti kalliimpi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Amerikkalaiset tuottavat oman kaasunsa 20 prosentin kustannuksella. Me taas joudumme kalliisen hintaan tuomaan Venäjältä kaasua eikä meitä kiinnosta Siperian ympäristökatastrofit, kunhan vain saamme kaasutoimitukset hoidettua. No sitten tämä Kypros-asia, varsin mielenkiintoinen asia. Haluaisin avata tämän energiakappaleen äh, myöskin hakijamaiden kanssa. On mahdollista, että tästä omasta niin sanotusti kaasusta saataisiin äh, hyötyä. Kreikalla on kaasua Kyproksella ja vuoden kuluttua saamme selkeämmän tiedon, tiedon siitä, mitkä tulisivat olemaan hinnat ja vaikutukset, jos alueella ryhdyttäisiin kaasua tuottamaan. Jos Kypros kaasua tuottaisi ja voisi sitä Eurooppaan viedä, niin sitten voitaisiin ajatella tällaista äh, äh, putkistoa, joka menisi äh, Kreikan kautta mutta tässä on kyse muustakin kuin vain energiapolitiikasta, mutta energia voisi sitten toimia tällaisena moottorina ajatellen tätä itäistä Välimeren aluetta. kuudetta eh, lähden Japaniin tarkastelemaan näitä kysymyksiä ja voitte Rouva Hams halutessanne saada raportin vierailustani. Edelleenkin eh, Fukushimassa on ympäristöriskejä ja vaaratekijöitä. Eli ihmisten turvallisuus edelleenkin on vaarassa varsin laajalla alueella. Ja sitten stressitestit. Tässä on toimittava perusteellisesti, mutta toisaalta riittävän nopeasti. Ja tulette saamaan arviot myöskin siitä, eh, mitä voi tapahtua eh, ydinvoimaloissa, vaikkapa jos lentokone eh, onnettomuustilanteeseen joudutaan. Katnon eh, Wessenheimin tässä voi mainita, ja näiden osalta tullaan arvioita ihan tulevina kuukausina tekemään. Toivottavasti sitten eh, energiatehokkuudessa voidaan ensimmäisessä käsittelyssä asia saada aikaan, ja Tanska on tässä todellakin tehnyt hyvää työtä. Fitzille totesin, että tässä on kyse siitä, miten saada aikaan standardit eh, yhdessä Euroopan teollisuuden edustajien kanssa. Toivottavasti tällaiset yhteiset eurooppalaiset standardit voidaan saada vielä tämän vuoden, vuoden puolella valmiiksi. Alokista puhuttaessa eh, tietyt eh, ilmaston eh, ajavat tahot ovat katsoneet, että ei ole tehty tarpeeksi, mutta komissiossa sitten eh, asioista vastaavat esimerkiksi eh, maataloudesta vastaavat kollegat Hillekarin kanssa yhdessä me ajamme ehdotusta, joka toivottavasti neljän viikon kuluttua voidaan hyväksyä komissio ja sitten viiveellä eh, esittää teillekin. Tässä kaikki, mitä halusin esittää. Lämpimät kiitokset. Me myöskin haluamme lämpimästi kiittää teitä. Pahoittelen, että jouduin katkaisemaan puheenvuoronne hieman kesken, mutta tässä käy jo vähän sääli tulkkeja, jotka tekevät jo pientä yliaikaa. Meidän kokouksemme jatkuu kello 15 ja silloin vieraanamme komissari Tajani. Nähdään silloin.